Sisämarkkinapaketista haluaisin vielä todeta, että nyt tietenkin sisämarkkinapakettia toteutettaessa meillä on, meillä on nyt paljon tehokkaampi markkinavalvonta, jolla me luomme myös lisää turvallisuutta ja varmuutta sisämarkkinoille sisämarkkinapaketin yhteydestä. Tämä valiokunta on laajasti käsitellyt CE-merkintää. Ja minähän olen luvannut, olen luvannut teille, että komissio tulee selvittämään, tekemään tästä selvityksen. Sen olemme tehneet ja olemme puhuneet asiasta teidän esittäjällenne ja tulimme yhdessä siihen tulokseen, että uusi Euroopan laajuinen turvallisuus- ja varmuusmerkki ei ratkaise meidän ongelmiamme, vaan se parasta, mitä CE merkki voi tehdä on se, että se vahvistaa järjestelmäämme, joka perustuu CE-merkkiin. Olemme käsitelleet eh, lelujen turvallisuutta ja olemme luoneet eh, ja oli korkea aika saada tämä sek- markkinasegmentti turvallisemmaksi. Olemme saaneet, oli vallankumouksellista lainsäädäntöä aikaan varust, asetteollisuuden sektorille, koska muutama vuosi sitten sitä ei kukaan voinut kuvitellakaan, että tämä olisi mahdollista. Me onnistuimme kuitenkin siinä, joka jopa on hyvin lyhyessä ajassa. Ja tässä yhteydessä haluan mainita myös, että tämä on pitkälti myös tämän valiokunnan ja sen puheenjohtajan Äh, Evelyn McCarthyn äh, ansiota, että, että eurooppalainen aselainsäädäntö äh, saatiin nykyaikaistettua. Ja nyt kun ajatellaan näitä järkyttäviä kouluampumisia juuri Saksassa, niin ajattelin juuri silloin, miten hyvä, että me teimme tämän lainsäädännön. Me olisimme me saisimme tässä yhteydessä nyt voitte itse me olisi tehneet. Ja ja nyt voidaan vain kysyä, että on, oliko, se riitt, oliko se riittävää. Mutta me tiedämme nyt, että tämä on yrittäen vaikeata saada Euroopan tason lainsäädännöllä parannuksia aikaan, mitä nyt täytyy. Mutta me olemme, se kuitenkin kuuluu pitkälti eh, kansallisen lainsäädäntön piiriin. Ja täytyykin miettiä, voidaanko tässä tehdä vielä enemmän. Mittausjärjestelmää on yksinkertaistettu ja on helpotettu ja näistä aika hauskoista anekdooteista olemme kuulleet. Ja olemme päässeet tällaista sekavista yksiköistä eroon, mutta tämä oli tärkeä työsarka koska tämä osoitti, että me olemme että tämä kulttuurien monimuotoisuus taloudessakin, että sitä me olemme tehneet paljon yhdessä autoteollisuuden, autoteollisuutta koskevissa asioissa. Tästä haluan todeta seuraavaa. Tässäkin voimme olla iloisia siitä, että, että Kars 21 saatiin aikaisin esille sen suhteen, että millä tavalla Euroopan autoteollisuus tulevaisuudessa rakentuu. Nyt kriisiaikanahan nimittäin olisi viimeistään tämä kysymys täytynyt esittää, nimittäin jos sitä ei olisi esitetty, niin niin emme olisi pystyneet vastaamaan tähän kysymykseen. Nyt KAAS 21 on vastaus siihen kysymykseen, mitä on, mikä on tulevaisuuden tie. Kriisihän vain jouduttaa tätä, mitä KAAS 21 aikoo saada aikaan että saadaan Euroopan autoteollisuudesta kilpailukykyinen, suorituskykyinen ja, ja että saadaan se myös eturintamaan ympäristöystävällisyydessä, energiatehokkuudessa ja, ja tekniikassa. Euroopan autoteollisuus on joutunut kovasti kriisin kohteeksi, mutta voidaan nyt sanoa, että kaikki se, kaikki se mikä ajaa ja lentää, on erityisen raskaasti joutunut tämän kriisin kohteeksi. Eihän ole takeita sille, että kaikki Euroopan yritykset selviytyvät tästä kriisistä, mutta haluaisin näin teollisuuspoliittisesti muotoilla tämän toisin, on, ei ole myöskään mitään teollisuuspoliittista välttämättömyyttä sanoa, että jokin tietty eurooppalainen valmistaja täytyy saada pois markkinoilta – Kaiken kaikkiaan Euroopan valmistajat ja Euroopan teollisuus on niin hyvää, että, että ne pystyvät pärjäämään. Me tulemme sitten äh, General Motorsin kriisin yhteydessä pikapuoliin tekemään päätöksiä. Niitä ei ole vielä tehty me emme voi tehdä päätöksiä ennen, ennen kuin tiedämme, miten tämä yrityksen tulevaisuus ylipäätään tulee olemaan. Ja tämä Washingtonista saatu ilmoitus äh, viikonlopulla, joka tänään vahvistettiin, jonka mukaan äh, presidentti Obaman selvityksen, joka perustuu presidentti Obaman ilmoitukseen, se viittaa siihen, että amerikkalaiset eivät salli autoteollisuuden romahtavan. Ja tämä tarkoittaa meidän kannattamme sitä, että General Motorsin vastuu eurooppalaisesta tytäryrityksestään, se jää voimaan ja kaikki ja, ja te, te, voidaan sanoa, että General Motorsin täytyy kantaa vastuunsa Opelista Saabista, Opel, Vauxhall ja Saabista. Ja siinä se. Siinä se. Volvohan muualla, joo. Ja ei tätä vastuuta se jättää kantamatta nyt jos joku antaa eurooppalaisia lupauksia, niin siinä se nostaa eh, hintoja ja se vaan tekee, kallistaa tilannetta emoyrityksessä ja siitä kärsivät eurooppalaiset veronmaksajat. Olen hyvin iloinen siitä, että on onnistuttu eh, hallitusten kanssa eh, saamaan selkeä sopimus siitä, että mitään kansallista sooloilua ei sallita tässä tilanteessa kansalliset sooloilut johtaisivat siihen, että, että väkisinkin ympäristörakenne syntyy, joka on todella kilpailukykyinen. Sillä autetaan sillä ei kuitenkaan auta työntekijöitä. Niitä työntekijöitä ei auteta sillä, että, että tehdään toimipaikkamuutoksia ää, poliittisella päätöksellä eikä taloudellisella päätöksellä riski on siinä, että koko yritys kaatuu loppu, loppujen lopuksi. Ja tällainen sopimus on tehty hallitusten kesken, että mitä sitten tapahtuukin. Ja jos onnistuisikin, jos yrityksen pelastaminen, työpaikkojen pelastaminen onnistuisikin, niin niin siinä sen täytyy tapahtua sellaisella tavalla, joka on taloudellisesti mielekäs ja oikein. Ja, ja kärjistetysti sanoen, että miljardeja vero, verorahoja on, on siirretty, pantu yrityksiä, jotta se vaan pysyy jonotuslistalla, se ei olisi vastuullista. Se, mitä me olemme muuten tehneet autoteollisuuden osalta, on jo tärkeä, on jo pitkälti toteutunutkin. Se merkitsee teollista vallankumousta, että olemme siirtymässä eurooppalaisessa teollisuusmaisemassa ei jälkiteollisuuteen, ei jälkiteolliseen aikakauteen, vaan toisenlaiseen teolliseen tulevaisuuteen. Meillä on, me tarvitsemme tulevaisuudessakin vahvaa teollista pohjaa, mutta se tulee olemaan toisen näköinen kuin aikaisemmin. Sitten, hyvät naiset ja herrat, pari asiaa, jotka, on, jotka ovat vielä kesken. Tehän tiedätte, parlamentti käsittelee edelleenkin komission eh, ehdotusta rakennustuotteista. Myös liekeainepaketti on esillä. Vielä tulee muita tärkeitä ehdotuksia, joita nyt en sen kummemmin lähde tässä esittelemään, vaan ne kuuluvat sitten pikemminkin seuraavalle vaalikaudelle parlamentissa. Yksi asia haluaisin vielä, yhden asian haluan ottaa esille, koska se on minusta tärkeä, ja joka koskee myös suoraan sisämarkkinoita. Ja tulen ylihuomenna tekemään ehdotuksen komissiolle, jolla puututtaisiin maksu, maksuviipeisiin Euroopan unionissa. Nimittäin tämä, tästä tulee olemaan, tämä tulee olemaan hyvin pitkälle menevä ehdotus, paljon pidemmälle menevä kuin Euroopan suurin laaja mielipide uskoo meistä ja yhteen asiaan puuttumaan radikaalisti, joka on minusta kestämätön ja sietämätön juttu Euroopan sisällä, nimittäin se tosiseikka, että yhä enemmän julkisia toimeksiantoja hoidetaan, julkisista toimeksiannoista maksetaan viipeellä. Ja kun ajatellaan jotain pientä yritystä, jossa, jolla on vain siis vain kolme toimeksi antajaa saavat maksunsa vasta kolmen kuukauden päästä, niin eivät ne pärjää kolmas, enää, ei eivät pysy pystyssä kolmea kuukautta, mutta voitte uskoa, että satoja tuhansia työpaikkoja Euroopassa menee hukkaan vuosittain, koska yritys kaatuu siihen, että maksuja, maksut eivät tullut ajallaan. Ja julkinen sektori on sellainen, jota, josta sitä ei voida hyväksyä. Ja meillä on tapauksia, jossa julkinen, julkinen sektori maksaa 120 päivän viipeelle, siis neljä kuukautta myöhässä maksaa laskunsa. Ja tästä tulemme tekemään radikaalin äh, ehdotuksen, jolloin julkinen sektori, julkisesta sektorilta voidaan odottaa, että se maksaa laskunsa 30 päivän sisään. Nimittäin eihän, toimeksi, eihän toimeksiantoa voi kilpailuttaakaan. Eihän ole mahdollista, että rahaa ei olisi maalaksun maksamisessa, koska se työ on tehty. Tästä tulee varmasti tähän kiivas keskustelu syntymään ja olin sen kiitollinen, jos Euroopan parlamentti oli, voisi olla tässä rinnallani niin vielä yksi ainoa luku, nimittäin julkinen, julkiset hankinnat – vastaavat 16 prosentista koko bruttokansantuotteesta. Se on siis suurin yksittäinen tekijä bruttokansantuotteessa, eli julkinen, julkiset hankinnat. Ja jos tässä syntyy viivästyksiä, maksuviivästyksiä, niin voitte kuvitella, mitä se tarkoittaa pk-yritysten kannalta. Hyvät naiset ja herrat, haluaisinkin sitten tähän lopettaa. Lopuksi kuitenkin vielä vielä kerran toteaisin, että se mitä tässä valiokunnassa minä arvostan, on se tosiseikka, että raja, puoluerajojen yli on syntynyt hyvin asiantunteva, asiallinen, rakentava ja konsensukseen tähtäävä yhteistyö. Ja tämä kuuluu näille, näihin miellyttävimpiin osioihin näissä kokemuksissa, joita olen viime vuosina koke- kerännyt. Ja tästä kiitän erityisen lämpimästi. Kiitos. Well, thank you very much, Kiitoksia komissaari. Mielestäni ajattelen niin, että tämän valiokunnan jäsenet ovat todellakin käytännönläheisiä politiikan hoidossa ja haluamme tarttua konkreettisesti hommiin, emmekä vain keskustella, koska niin kuin oikein sanoitte, rehellisesti on monia isoja panoksia, jotka liittyvät isoja kysymyksiä teollisuuden sisämarkkinoihin, työpaikkoihin, jos ajatellaan tämän kriisiä. Ja olen erittäin tyytyväinen aloitteestanne koskien parempaa sääntelyä. Ja jälleen uskon, että tällä valiokunnalla on ollut ehkä moottorin asema monissakin kysymyksissä. Me olemme ottaneet tehtävän vakavissa, me olemme käyttäneet 150 prosenttia tutkimusbudjetistamme varmistaaksemme sen, että teemme päätökset, jotka perustavat, perustuvat konkretiaan. Mm, ehkä vähän ikävämpi asia, että joskus vaikutusarvioinnit, vaikutusarvioinnit eivät välttämättä johda lainsäädäntöön ja me haluamme jatkossakin tehdä yhteistyötä komission kanssa tässä asiassa, koska muutoin, niin kuin te sanoitte, Euroopalle tulee tästä huono maine, jos emme hoida asiaa kunnolla, emmekä paljon myöskään teollisuuden aloja. Meillä on nyt jonkun verran aikaa, jos teillä on vain aikaa kysymyksellä, kun seuraava on omakohtainen niin ja voin käsittää sen varsin lyhyesti. Niin, otan tämän pu- puhujalistan. Ensin listaani Herr Haber, Rova Weiler, Rova Forty. Te olette ilmeisesti pyytäneet puheenvuoroa. Ai ei. Rova Ryle, että tekään. Lista lyhenee. Herra Andi Lakes ja Rova Kretu. Herra Haber ensin. Uh, well, thank uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää puolestani komissaari Verhoigenen siitä, miten hän on tehnyt työtä meidän kanssamme tässä valiokunnassa, kuinka mielellään hän on aina tänne tullut. Ja arvostamme sitä, mikä tänäkin iltapäivänä näkyy, nimittäin hän ottaa meidän työmme laajempaan yhteyteen talouden kehityksessä yleis- yleisesti ottaen ja käsittelee myös tähän liittyviä muita politiikan aloja, joten ehkä voisin taivutella komissaarin, kun hän on tässä kautensa loppuvaiheissa, että antaisitte meille hiukan neuvoa, analysoisitte sitä, miten pitäisi jatkossa täällä toimia. Tämä on ensimmäinen viisivuotiskausi, jolloin meillä on serveä jako sisämarkkinapolitiikkojen väillä koskien palveluita ja tavaroita. Minun täytyy sanoa, että en ole täysin vakuuttunut siitä, että tämä olisi toiminut hyvin tämä jako, mutta minusta näyttää siltä, ja ehkä haluat tätä kommentoida, että nyt ollaan tullut siihen kehitysvaiheeseen sisämarkkinan lainsäädännössä, että tästä on tulossa lähes horisontaalinen fasetti suhteessa komission toimintoihin. Jokaisen komission sen pitää ottaa huomioon pääsisämarkkinakysymyksiä ja mielestäni jos tarkastellaan rinnakkaistyötä, jota on tehty palvelu- ja tavarapaketin kohdalla. Molemmissa paketeissa on vaateita jäsenvaltioille, niiden pitää perustaa yksittäisiä tiedotuspisteitä talouden toimijoille koskien markkinoille pääsyä. Ja minusta näyttää siltä, että uudessa komissiossa tätä ehkä pitäisi tämä pitäisi ottaa huomioon. Olen myös täysin samaa teidän kanssanne siitä, kuinka tärkeää julkinen hanketoiminta on. Se vaikuttaa vahvasti sekä palveluihin että tavaroihin. Ja lisäisin, johtuen siitä, mitä itse olen täällä tehnyt, että tämä voi vaikuttaa ratkaisevallakin tavalla innovaatioon. Ja se on täysin hyödyntämätöntä aluetta julkisten hankintojen alalla. Tämä on tulossa meille USAsta ja on todellakin hämmästyttävää, ja tämä ehkä vahvistaa tätä pointtia, niin että puuttuu tavallaan koordinaatiota komissiossa. Nimittäin kun tehdään työtä julkisessa hankinnassa, joka johtaa innovaatioon, niin se tapahtuu yhteiskunnassa pääosastossa. Ja tästä valiokunnasta se tavallaan pois. Joten voisitteko hiukan pohtia tätä asiantilaa? ehkä te voitte tarkastella asiaa objektiivisemmin, miten meidän pitää, pitäisi lähestyä asiaa valiokuntana ja miten komission pitäisi järjestäytyä tällä kilpailun saralla. Ja toiseksi tämä koskee myös parempaan lainsäädäntöön, koska voimme todeta, että hänen osastonsa komissio ottaa paremman sääntelyn erittäin vakavissa, mutta ikävä kyllä saman tasoista toimintaa ei nähdä, nähdä komission muissa osastossa, mitä tulee täytäntöönpanoon. Ja todellakin seuraavan komission puheenjohtajan todellakin täytyy tarttua tähän asiaan paljon vakavissa, vakavissaan, enemmän vakavissaan. Samoin puhemiehen parlamentissa hän oli aivan oikeasti kriittinen sen suhteen, missä määrin parlamentti on ollut mukana. Ja me kyllä olemme ottaneet oman vastuumme vakavasti. Ehkä komissari haluaisi yhtyä meihin ja todeta, että kaikki uudet parlamentin jäsenet ja paljon uusia on tulossa – jotka siis toimivat parlamentissa ja heidät valitaan sitten kesäkuussa, kun he tulevat sitten heinäkuussa töihinsä yhdessä uusien sopimusten kanssa. Teillä pitäisi olla kopio myös komission loistavasta ohjekirjasta, joka koskee parempaa sääntelyä. Se on nyt julkaistu mukavassa kirjasen muodossa vain netissä. Enkä ole koskaan nähnyt kirjallista painosta tästä hienosta opuksesta sitä ei ainakaan koskaan ole parlamentin jäsenelle lähetetty. Mitä sitten kannattaa suhtautua tällä tavalla parempaan sääntelyyn, jos ei samalla rohkaista parlamentin jäseniä toimimaan sen mukaisesti? Mielestäni tämä on sellainen asia, joka teidän ehkä kannattaisi ottaa huomioon loppukaudella ja rohkaista tällaista kehitystä. Ja ehkä voisitte puhua myös uusille jäsenille siitä, miten saadaan toimimaan parempi lainsäädäntö ja sääntely. Anteeksi, tämä on aika pitkä kysymys, mutta tämä nyt on viimeinen tilaisuuteni täällä kommentoida. Teillä on ollut erityinen vastuu parantaa kilpailukykyä Euroopan kansantaloudessa. Tärkeä tehtävä todella. Joten viimeinen kysymykseni. Jos kilpailukyky olisi sadan indeksillä kautenne alussa 2004, miten rankkeeraisitte kilpailukyvyn viisi vuotta viisivuotisen komissaarikauden jälkeen, mikä on tilanne nyt. Nyt tässä varsin antelias ja hellä sydäminen, nyt tiukkana puheajoista, mutta sitten Rova Weiler. Luultavasti painan oikea nappula. Niin, puheenjohtaja, kiitoksia. Olen todellakin iloinen, jos te olette yhtä minun kohdallani, koska tämä on viimeinen istunto. Haluan kiittää komissaari Ferhoikenia minun ryhmäni nimissä myös teidän suoraviivaisesta selkäisyydestänne, jolla te olette ajaneet, ajanut sisämarkkinapolitiikkaa. Tehän en, että usein olemme olleet myös äh, vähän eri linjoilla. Näinhän on elämässä. Mutta taas toisaalta te olette tehneet selväksi valiokunnassa ja mielestäni myös suur- äh, julkisuudessa, että talouspolitiikka, sisäpolitiikka ei automaattisesti ole samaa kuin markkinaradikalismi äh, sen negatiivisessa muodossa, vaikka niin usein valitettavasti uskotaankin. Ja siitä suuri kiitos ja ennen kuin men esitän kolme tänne, niin haluan esittää kaksi lyhyttä asiaa, josta tekin puhuitte. Nyt jos te nyt ennen kuin te henkilökohtaisesti eroatte tästä, kun jos te nämä maksuviipeet saatetaan saada esille, niin pyytäisin, että ottaa sitten myös Euroopan toimielimet siihen mukaan, koska tiedän, että ainakin mitä me äh, äh, edustajat koemme, myös uskomattomia viivästyksiä me edustajat äh, koemme silloin, kun pieniä yrityksiä, pienistä yrityksistä puhutaan, tiedän, että usein kaksi tai kolme kuukautta joutuu odottamaan maksua, vaikkakin pyritään kahteen kolmeen viikkoon maksua havaitsen, että te olette kirjasta tämän tiedoksi. Sitten toinen kohta, jonka haluan mainita. Hienoa, että herra Schwab tuli saliin. Te puhuitte aseista, aselainsäädännöstä, jota me olemme täällä äh, olleet tekemässä. Meillä ainakin Saksassa on äh, saatu ihan sattumalta hyvä juttu lehtiin – nimittäin eräs alueellinen poliitikko Baden-Württembergissä, sallin, että, että sanon sen näin eurooppalaisen silmin, hän sanoi äskettäin, että tulevaisuudessa hän oli, ikään kuin se oli hänen ansionsa, että tulevaisuudessa e, totta kai kaikki aseet tullaan rekisteröimään ja niin poispäin. Ja eräs kollega Äh, liittopäiviltä, kai vihreiden ryhmästä sanoi ihan kylmästi, että eihän se ole tämän CDU-aluepolitiikon äh, ansio, vaan se on Euroopan ansio. Niistä täytyy muutenkin tehdä, halusitte tai ette. No tämä on uskokseni merkki siihen, sen su- siihen suuntaan, että enemmänkin voidaan tehdä äh, tällaisia, tällaisia ennakko, tällaisia tarkastuksia aseiden osalta, saman niin kuin doping kohdalla tehdään. Kolme kysymystä alussa te sanoitte jotakin osittain olemassa olevasta protektionismista tai ainakin yrityksestä siihen, ja että te yritätte toimia sitä vastaan no, meidän nyt unionin säännöillä. Minä en ole suuri Ranskan tuntija, vaan luen, Ranska, että, että Ranskan talous ja Ranskan johto yrittää toimia ikään kuin Euroopan lainsäädännön, Euroopan lainsäädännön laillisuuden rajoilla olevaa suojatakseen omaa maataan. Se on silkkaa protektionismia. Ehkä te voitte sanoa jotain. En usko, että minun kamani on ihan vapaa tästä. Mutta millä tavalla me voimme argumentoida kotona, jos me sanomme, että ranskalaiset voivat tehdä mitä, kaikkea, miksi me emme, miksi me emme saa. Sitten kaksi, toinen asia, ette kai tarkoittanut sitä, mutta haluan vielä selventää, että tämän työntekijän liikkuvuuden tähän työllistettävyyteen liittyen. Minusta tämä on aika, aika voimakasta kritiikkiä. Meidän, minun alueeni on hyvin on rakenne heikko ja tuhansia ihmisiä jotkut tämän tunnin työpaikalleen päivittäin. Ja tiedänkin, en oikein tiedä, että, että, että kouluttautuvatko he se, mikä voi muuten jouduta olemaan pitkin, pitkään työmatkalla. Sitten viimeinen kohta, koulutus. Tai te sanoitte, että liian vähän puhutaan yrittäjyydestä tai yrityksen perustamisesta koulussa. Olen samaa mieltä, minusta se on aika kohtalokasta, että, että, että meidän yhteiskunnassa puhutaan vaan siitä, että tullut päästään virkamieheksi ja sitten tällainen itsenäinen yrittäjyys on ei ole kovinkaan korkeassa kurssissa koulutuksessa. Ja nyt ja varmastikin tulevaisuudessa pitää saada yhteyksiä ää, talouteen, elinkeinoelämään, mutta minusta olisi hyvä, että tässä otettaisiin mukaan myös se, että puhutaan myös yrityksen, yritysten vastuusta koulutuksessa, koska totta kai instituutiot usein siellä, missä koulutusta tapahtuu, puhuvat enemmänkin esittävät asian yksipuolisesti. Ehkä vain niin, että, että, että tällainen sosiaalinen kumppanuus siihen vaikuttaa siihen, että millä tavalla suhtutaan AY-liikkeeseen. Ainakin minun puolueeni kannalta äh, on oleellista, että, äh, että semminkin jos tuetaan yrityksiä, että, että muistetaan äh, kolikon molemmat puolet. Ehkäpä voisitte vielä ottaa tämän esille myös elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Ja vielä kerran kiitos minun ryhmäni nimissä ja toivotamme teille kaikkea hyvää uusissa tehtävissänne. Okay, uh, äh, Mr. Angelakis. Θα είμαι πολύ γιατί πρέπει να φύγω να πάω να ψηφίσω σε μια άλλη επιτροπή αλλά θέλω να υποβάλω την ερώτηση να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τις... Joudun tästä kohta poistumaan äänestämään muualle, mutta esitäisin kuitenkin kysymykseni. Kiitän komissaaria hänen yhteistyökyvystään. Hän viittasi tutkimukseen, joka koskee kehitystä, tutkimusta ja innovaatiota. Eurooppalainen teollisuus ei pysty kilpailemaan kolmansien maiden kanssa. Hän otti esille juuri innovaation Kolme. Kymmenestä tiedemiestä pysyy Euroopassa, muut taas lähtevät ulkomaille. Miten voitaisiin kannustaa heitä jäämään? Tai miten heitä voidaan rohkaista palaamaan Eurooppaan, jotta säilyttää nämä tutkimuskeskukset Euroopassa? Ikävä kyllä, en voi jäädä kuuntelemaan vastaustani, mutta kuulen sitä jäl- jälkikäteen muuta. Mulțumesc. Kiitoksia. Kiitän myös komission jäsentä tästä arvioinnista ja kiitos siitä, että tulitte tänne meidän kokoukseemme. Me varmasti jaamme tämän ajatuksen siitä, että me tarvitsemme parempaa sääntelyä Euroopan unioniin ja me tarvitsemme myös rahoitusmarkkinoiden sääntelyä tietysti. Siitähän on juuri äänestetty parlamentissa. Tietysti me voimme sitten toisaalta olla toista mieltä siitä, mitä tarkoittaa hyvä lainsäädäntö, mitä hyvät säädökset ovat. Joillekin tar- joidenkin mielestä se tarkoittaa sitä, että sääntelyä ei ole. Joidenkin mielestä se on hyvä tilanne. Tätä voidaan siis kritisoida suoraan, koska niin äärimmäisen paljon yksityiskohtia ympätään näihin tekstiin, erity, teksteihin. Erityisesti parlamentti on kritisoinut komissiota siitä, kuinka yksityiskohtia pullollaan nämä komission tekstit yleensä ovat. Mutta jos ajattelemme sitä, miten asioita on käsitelty unionin tuomioistuimessa, niin monta kertaa tuomioistuin sanoo, että tilanteet pahenevat, kun lakeja ei ole lainkaan, tai säädökset ovat hyvin epäselviä, joten joskus me tarvitsemme näitä yksityiskohtia. Mutta kaikkia yksityiskohtia emme tarvitse, ainoastaan niitä yksityiskohtia, jotka selventävät lakia ja jotka voivat sitten myöhemmin auttaa, kun lakia tulkitaan vaikkapa tuomioistuin käsittelyssä. Varmasti, hyvä komission jäsen, voitte havaita parlamentissa levinneen sen käsityksen, että teidän kaikkia toimianne ei suinkaan tueta. Joka tapauksessa nyt olemme tämän kriisin sydämessä ja mekin täällä parlamentissa olemme hyväksyneet enemmän proaktiivista politiikkaa ja haluamme muistaa kuluttajia enemmän ja erityisesti myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työtä tekeviä ihmisiä, koska jos ajattelemme esimerkiksi pieniä yrityksiä, joissa on vain muutama tuhat työntekijää, niin kyllähän valtiolla pitää olla oikeus tukea tuollaista yritystä, koska tässä on kyse meidän omista kuluttajistamme, meidän omista henkilöistämme. Ja tietysti sitten, jos ajattelemme tos, todella pieniä yrityksiä, joissa on vaikka vain viisi työntekijää, niin kyllä niissä sitten voidaan käyttäytyä toisella tavalla, mutta tällaiset keskisuuret yritykset ovat minun sydäntäni lähellä ja me tarvitsemme monia ehdotuksia näihin yrityskysymyksiin vielä. Tällä, eh, tällä, tänä kriisiaikana me olemme komissiosta saaneet hyvinkin monta tekstiä talouspolitiikasta yleisesti ja myös yrityspolitiikasta juuri teidän yksityis, yksi, yksiköstänne. Jos ajattelette nyt näitä kaikkia tekstejä, joita olemme saaneet, niin eh, puhutaanko niissä riittävästi kuluttajista ja yhteiskunnallisesta elämästä ja yhteiskuntarauhan takaamisesta? Ja, eli miten, minkälaisen, minkälaiset pisteet antaisitte näille teksteille, kuinka paljon ne ottavat huomioon sosiaalipolitiikan ja kuluttajan suojan? Miten pisteyttäisitte nämä komission taloustekstit? Tämä kiinnostaa minua kovasti ja tiedämmehän, että komission täytyy päättää asiasta konsensusmenetelmällä, joten varmasti te olette ollut myös mukana näissä sosiaalipolitiikan ja kuluttajapolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Kiitoksia. Finally, Mrs. Neres. Did you ask, to ask a question? puheenvuoroa? Yes. Merci, Madame Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenelle myös tästä näkemysten vaihdosta. Minä haluaisin ainoastaan esittää pari huomiota ja yhden kysymyksen. Ensiksikin tahtoisin miettiä tätä tiettyjen valtioiden protektionismia. Osahan siihen viittasi ja Ranskaan erityisesti. Minä olin siinä toivonut, että tulevalla kaudella keskityttäisiin enemmän yhteisöjen etusia kysymykseen, koska jos me unionissa haluamme paremmin lakeja säätää, niin se tarkoittaa myös sitä, että protektionismi vähenee. Ja tämä mielestäni tarkoittaa sitä, että eh, meidän täytyy päästä tästä suuresta kuilusta eroon, koska meillä me meillä ei ole riittävän yhtenäistä lainsäädäntöä. Me voisimme se näisemmän lainsäädännön pohjalta tämän protektionismin siirtää sivuun kuin nyt tällä, tällä tässä tilanteessa. Ja toiseksi tosiaankin tässä kriisitilanteessa meidän täytyy miettiä eurooppalaista yhteistä blokkia. Jos me emme tässä nyt mitään tee, niin muut Kiina ja Intia huomaavat sen ja toimivat vahvemmin ja tuke, toimivat pikemminkin kilpailijoina kuin kumppaneina. Ja minun mielestäni tämä on merkittävä asia ja meidän täytyisi siihen kiinnittää enemmän huomiota. Me tarvitsemme paremmat sisämarkkinat ja se erityisesti auttaa meitä löytämään muita kumppaneita muualta tässä globalisoituvassa maailmassa, emmekä näin ollen sitten jää yksin. Ja sitten pienistä ja keskisuurista yrityksistä monet direktiivit niistä puhuvat. Jos me haluamme uhrata pienet ja suuret, keskisuuret yritykset sisämarkkinoilla, sitä me emme voi tehdä. Meidän täytyy koittaa saada ne pysymään markkinoillamme myös suhteessa kolmansiin valtioihin. Eli tässä mielessä tosiaan me voimme esittää nyt sen kysymyksen, tarvitseeko me, tuleeko meidän valiokuntamme komission kanssa määritellä tarkemmat ja vahvemmat suuntaviivat myös suhteessa kolmansiin valtioihin. Ja vielä lopuksi, tämä nyt ehkä voidaan muotoilla kysymykseksikin, nimittäin usein unohdamme, että luottamuksen puute yritys, sitten luottamuksen puute näkyy myös siinä, että kuluttajat eivät luota sisämarkkinoihin ja yrityksetkään eivät luota sisämarkkinoihin ja me tarvitsisimme jonkunlaisen välineen tähän ja erityisesti kyse on tässä kuluttajan suoja, suojavälineestä eikä tämä ole mikään eh, ja tämä on nimenomaan merkittävä asia kuluttajien näkökulmasta. Me tarvitsemme vahvempaa kuluttajan suojaa on nimittäin usein jätetty kuluttajat hivenen oman onnensa nojaan ja ään, olemme äänestäneet pikemminkin heitä vastaan, vaikka olisimme nimenomaan tarvinneet vahvempaa kuluttajan suojaa ja kuluttajien puolustusta ja siten me voimme heijastaa tuota luottamusta sisämarkkinoihin myös kuluttajan, kuluttajien puoleen. Tästä asiasta puhumme myös tässä kohtapuoliin, myös puheenjohtajan omassa asiakokonaisuudessa. Eli me tarvitsemme kuluttajan suojaa, koska kun kuluttajat luottavat paremmin markkinoihin, niin silloin he ostavat enemmän ja yritykset pärjäävät paremmin, joten meidän tehtävämme nimenomaan on tätä kuluttajan suojaa edistää. Ja, ja jos ajattelen, kuinka paljon me, sitä, paljonko asioita on käsiteltävää tuomioistuimessa, niin se tarkoittaa sitä, että lainsäädäntö ei ole kuluttajien kannalta kovin kovinkaan selkeää eikä vakuuttavaa, ja sen takia meidän täytyy politiikkaamme vahvistaa, jotta saamme kuluttajat myös uskomaan tähän, ja tämän toivon olevan seuraavan kauden aika äh, tehtävä. Kiitoksia ennen kuin te vastaatte, koska kerran tässä Rova Väyrä, tekin otette esille lainsäädännön jossa, joka liittyy ase, ase kaupavalvontaa. Silloin kun tehdään huonoa lainsäädäntöä, me EUta syytetään, jos tehdään hyvää lainsäädäntöä, silloin jäsenvaltiot ja muut ottavat tästä hyödyn. Tätä pitäisi joka muuttaa. Siis kun me vastust, vaadimme vahvempia toimia tässä asiassa, niin usa hallitut tuki meitä valio, tätä valiokuntaa. Ja ilman teitä emme olisi saaneet tätä lainsäädäntöä läpi. Ja kun teistä muistavat, että kerron tästä kirjassani, niin että jäsenvaltiot halusivat heikempää lainsäädäntöä mutta sitten kun näitä ampumavälikohtauksia syntyy, niin sitten valittavatkin, että tämä on liian heikko. Mutta kuitenkin kauden aikana he pyrkivät heikentämään lainsäädäntöä. Tämä vasta usein osoittaa, että teknisetkin kysymykset, jotka näyttävät siis tekniseltä asiakokonaisuutta, aina kuitenkin ovat myös poliittisia kysymyksiä koska ne on poliittisia vaikutuksia. Ja tässä jälleen kiitos teidän johtajuutenne, olemme pystyneet yhteistyöhön tässä. Jos haluatte nyt käsit vastata kaikkiin näihin kysymyksiin ja kommentteihin. Olisin tyytyväinen, jos siihen pystytte. Kiitos Aliin. Saanko aloittaa niillä kommenteilla, joita edustaja Haaboi sanoi, täytyy sanoa, ystäväni Malcolm, Malcolm, vaikea kysymys. Minun neuvoni mukaan että pitäisikö palvelut ja tavarat asettaa valiokuntarakenteella yhteen. No, komissiossa on oma rakenteensa. Minä äh, sanoin erään maan hallituksen päämiehelle äh, tämän kysymyksen ja äh, vastauksen tähän kysymykseen muutama päivä sitten ja sanoin niin, että tämä olisi mielekkäintä että koska tämä toimivalta sisämarkkinoiden osalta koottaisiin yhteen. Tässä on niin paljon päällekkäisyyksiä, että nämä, nämä jakolinjat ovat aika, ovat aika keinotekoisia, mutta ennen kaikkea minusta se on kysymys poliittisesta lähestymistavasta. Sehän on, on aikamoinen ero, millä talousfilosofialla – ja minä olen yrittänyt tämä oma filosofia, millä talousfilosofialla lähestytään suurten markkinoiden sääntelyä. Onko se filosofia sosiaalinen markkinatalous, niin kuin minä olen kannattanut, tai sitten esimerkiksi, no tässä komissiossa sitä ei ole esillä, tai sitten tällä markkinaradikaalilla filosofialla, joka johtaisi aivan toisenlaiseen lä- lä- säätely- säätelykonseptiin ja aivan toisenlaisiin tuloksiin. Minusta eh, suuremman tehokkuuden kannalta sisämarkkinoille ja sisämarkkinoiden yhtenäisyyden kannalta on suosit, olisi suositeltavaa, että, että poliittinen vastuu sisämarkkinoista olisi kaikissa Euroopan instituutioissa yhdessä, yhdessä ka, yksikössä tavallaan, näin kuin neuvoa niin kysytään. Mitä taas tulee markkinoiden eh, tai, mark, markkinoiden tai mark, merkkien innovaatioihin, niin voi vahvistaa sen, mutta komissio on aina järjestynyt siten, organisoitunut siten, että, että puutteellista, puutteellisen koordinaation puutetta, puutteellisen koordinaation puutetta ei, ei ole olemassa koskaan. Mutta me poliitikot tiedämme, että tällainen normaali koordinaatti, muodollinen koordinaatio ja poliittinen koordinaatio ovat kaksi eri asiaa ja tässä on kysymys, ei ole kysymys suinkaan siitä, että komission yksiköt koordinoisivat keskenään. Sitä voidaan odottaa muutenkin, vaan tässä on kysymys siitä, millä tavalla päästään siihen, että innovaatioasioissa innovaatiosektorit ovat kuitenkin erilaisia myös toimijoiltaan. Millä tavalla me saamme heidät koordino- olemaan yhteistyössä. Neuvostohan on neuvostohan tässä vain yksi toimija. Siihen kuuluvat yritykset, siihen kuuluvat yliopistot, siihen kuuluvat tutkijat, tutkimuslaitokset ja niin poispäin. Komission yritys suuriin uudistuksiin, komissio pyrkii tässä uudistuksen, mutta nyt jää nähtäväksi, miten nämä aloitteen tulokset tulevat olemaan. Olemme kuitenkin tämän tien alussa vasta. Toivottavasti olen antanut tällä en nyt välttämättä ole turhautunut, mutta, mutta se hitaus, millä monet asiat etenevät, on kyllä hieman turhauttavaa. Ja tässä tapauksessa aivan erityisen turhauttavaa. Mutta vielä ennen kesätaukoa tulen tekemään, esittämään eräitä strategisia ajatuksia Euroopan innovaatiopolitiikan tulevaisuudesta ikään kuin ajatusapuna seuraavaa komissiota varten – ja myös seuraava Euroopan parlamenttia varten tukeutua niihin kokemuksiin, joita itse olen saanut. Ne tulee olemaan tällainen suurempi komission äh, strateginen tiedonanto vielä ennen kesätaukoa. Olen kiitollinen tästä jatkuvasta tuesta, jota parlamentti ja tämä valiokunta – on antanut minulle paremman lainsäädäntöprojektin kohdalla. Ja voin vain toivoa, että tämä jatkuu ja että kaikki mukana olijat ovat valmiita myös oppimaan viime vuosien kokemuksista. Minä olen viimeinen, joka väittäisi, että kaikki on optimaalista, parasta mahdollista. Me olemme menneet eteenpäin, mutta kuten aina tällaisessa tällaisissa pioneeriprojekteissa edistysaskeleet ovat epätäydellisiä. Voisin mainita e- esimerkin. Silloin kun Carl Benz keksi auton, se, se oli Carl Benz eikä, eivätkä niin kuin amerikkalaiset äskettäin amerikkalaiset ovat väittäneet itse, itse tehneensä, vaan se oli, tämä oli melkoinen ö, pioneeriteko. Nyt jos tämä, kun katsomme tänä päivänä tätä autoa, samaa autoa, niin no, se on aika, on se liikuttavaa. Se on liikuttavaa. Tällä haluan sanoa, että, että kun jotakin käynnistää, joka on pitkän aikavälin prosessi, niin sitten jälkikäteen, kun tarkastellaan omia ponnisteluja, näyttää hyvin pieniltä, vaikka me tiedämme, että ne ensimmäiset vaiheet olivat ne kaikista vaikeimmat. Eihän ei ole syytä herätellä illuusioita siitä, että olisimme alussa, pelkästään alussa. Eikö anteeksi? Täällä oli vielä yksi kysymys Malcolmilta nyt kun jos lähdemme, ajatellaan, jos vuonna 2004 oli, oli arvona 100, niin mikä arvo olisi tänä päivänä? Ymmärrän tämän kysymyksenä sen suhteen, että mikä on tämä globaali, rank, globaali rankkaus, rankkaus vai indeksi? No, sanoisin, että suhteessa tuottavuuteen – No, 180 välillä tämä indeksi voisi olla. Oikeastaan aika, aika, aika hyvä. Noin muutaman vuoden tulokseksi mutta täytyy sanoa, että tämä on oh, Malcolm, tämä oli tietenkin vain arvioitu luku. Ja olen mielelläni valmis eh, kysymään makroekonomisteilta eh, eh, ja, ja mekanismisteilta, että mitä, mikä heidän mielestä olisi siis tarkko indeksi. Rova Weiler, kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista ja tuesta. Haluan vielä painottaa, minun politiikkani ei ole koskaan ollut lähelläkään markkinaradikalismia, vaan minä olen aika tyypillinen äh, reiniläisen kapitalismin äh, edustaja, joka, joka äh, hyväksyy täysin AY-liikkeen ymmärtäen, että oikeastaan on hyvä yritysten kannalta, jos on olemassa toimiva AY-liike. Minä olen päättäväinen talousmallin edustajia, jonka myötä olen kasvanut ja joka on ollut onnistunut ja sen näkee Euroopan tasolla, nimittäin tämän solisen markkinatalouden kannattaja. No, tämä vuosituhannen äh, tasolla ei voida ajatellakaan sosiaalista ilman yhteyttä ekologisuuteen. Sosiaalinen ei pelkästään liity tulotasoon ja turvallisuuteen, vaan sosiaalinen tarkoittaa myös solidarisuutta suhteessa meidän, meitä seuraaviin sukupolviin. ja Markkinatalousmalli, jota minä edustan, on äh, on sellainen säännöstö, joka on sosiaali, jossa on sosiaalista ja ekologista vastuuta. Se on, jotta asia tulee täysin selväksi. En ole sitä mieltä, että että kun ajatellaan parempaa lainvalmistelua ja lainsäädäntöä, että filosofia oli se, että ei tehdä sitä mitään. Tämäkin on vastaus Rova Kretulle, joka tämä politiikka, tätä politiikkaa ei ole samaa kuin sääntelyn purkaminen ei ole kysymys sääntelyn purkamisesta, vaan on kysymys siitä, että päästään standardeihin yksinkertaisimmilla ja parhailla mahdollisilla keinoilla ja välttämällä tarpeettomia kustannuksia, joskin painotus on sanassa tarpeeton. On myös tarpeellisia kustannuksia. Olen Barbara Weilerille kiitollinen tästä viittauksesta aselainsäädäntöön eihän, en, minähän en voi esittää kysymyksiä edustajille, mutta voisin esittää kysymyksiä, mutta voisin kysyä, että miten, miten on mahdollista, että kun Saksassa eh, voi säilyttää 24 asetta, 24 asetta kotona, vaikka ei edes metsästystä harrasta. Se on minusta ei ole tämä selvää. Siinä on kyllä on useitakin, tässä on kyllä useitakin kysymyksiä joita täytyy vielä esittää. Sitten protektionismi Ranskassa, Rova Weiler, no. Ja tiedän, että Ranskaa aina hieman epäillään. Vastaan asiaan näin. Ne välineet ja äh, toimivaltuudet, joita komissiolla on, ovat riittäviä, jotta voisimme myös suurten jäsenvaltioiden kohdalla varmistaa, että ne pitävät kiinni säännöistä. Ja komissio on, ei komissio ei tässä äh, sääli suutakan äh, jäsenvaltiota, mutta tässä voisin mainita komissaarikollegani Nelly Cruz, joka vastaa kilpailupolitiikasta, mitä enemmän valtioiden ja hallituksen päämiehet yrittävät painostaa, sitä vähemmän hän saa aikaa. Äh, kyllä, tästä voidaan olla suhteellisen varmoja. Voin sanoa, että Nelly Cruz ja minä olemme komissiossa muodostaneet hyvin vakaan kumppanuussuhteen, koska Minusta on täysin selvää, että Euroopan yritysten hyvinvointi riippuu hyvin pitkälti siitä, että meillä on toimiva kilpailupolitiikka. Ja, ja äh, Nelly on, on saanut läpi äh, hyvin äh, rankan konseptin kartellirikkomuksissa, ja hän saa minun tukeni tässä tässä koska komissio on langettanut suurimmat kartellisakot, mitä koskaan on tehty, ja tällaisia ongelmia ei tule olemaan. Kaikki ne, jotka toimivat reilujen, jotka huutavat reilujen kilpailusääntöjen perään, mutta sitten itse hyväksyvät kartelleja, niin eivät voi toivoa lievennystä sanktioihin, vaan silloin täytyy olettaa, odottaa sitten tiukin, ankarimpia mahdollisia rangaistuksia ja on, tämä konkreettinen tapaus, että mitä Ranska kuulema halusi, että se olisi yhdistänyt autolainsäädäntöä laus, lausekkeen, että, joka liittyy Ranskaan. Tämä ei ole, ei ole, tämä ei tapahtunut. Itse asiassa olisi ollut mahdotontakin, sillä Euroopan autoteollisuus on kuitenkin Euroopan laajuinen ja eikä voida suuria osia siitä, mitä autoon tarvitaan, niin ei kuitenkaan voida toteuttaa pelkästään Ranskassa, koska valmistajat ja, ja alihankkeet ovat aivan hyvin erikoistuneita ja ovat ympäri Eurooppaa. Työn, työntekijän, en puhunut työntekijöiden liikkuvuudesta tähän, tästä kysymyksestä. En minä sano, käyttänyt tätä sanaa, minä puhuin joustavuudesta. Joustavuus liittyy sopeutumisiin, ei niinkään uuteen asuinpaikkaan tai, tai työpaikan sijaintoon, vaan, vaan puhuin sopeutumisesta uusiin vaatimuksiin työelämässä. Tätä minä tarkoitin. Ja mitä, mitä tulee tähän frankfurtilaisen yritykseen, puhuin tästä yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta. Minusta on ehdottoman, vaan ehdottoman välttämätön osa Euroopan yrityspolitiikkaa, että yhteisillä, yrityksillä on yhteisö, yhteiskunnallinen vastuu e, ja että se ei ole mikään sellainen asia, että, että, että kannetaan vain hyvin aikaina, vaan että yli, tässäkin on kiinnostavaa kyllä niin, että ne yritykset, jo, joilla on hyvä tase ja hyvät tulokset, hyvä ovat yleensä tota, yhteiskunnallisesti vastuunalaisia, ne ovat e, olleet myös ö, ö, onnistuneita yrityksiä. Sitten kysymys näistä tutkijoista ja tieteentekijöistä, millä tavalla ne saadaan pidettyä Euroopassa. No tietenkin panostusta tutkimukseen ja kehitykseen täytyy lisätä. Tällä tarvitaan pelkästään tuloja. Se tietenkin liittyy, olen puhunut paljon tutkijoiden kanssa, eivät he puhun niinkään siitä, että tiedetään paljon rahaa, vaan ennen kaikkea on kysymys siitä, että, että saadaan taattua työ, työskentelyolosuhteet. se on kysymys kuitenkin siitä, että täytyy toimia joustavan. Jos jollain tutkilla on hyvä idea, niin sitten tuetaan sitä ja autetaan häntä tämän idean toteuttamisessa. Ja jos ajatellaan jotain nuorta tutkijaa, joka, joka saa erinomaisen idean, niin silloin häntä pyritään, on syytä pyrkiä pitämään hänet siellä, missä hän on on tämän keksinyt, eikä odottaa sitä, että hän tekee 25 julkaisuja, toimii siellä ja täällä, ja tällä tavalla ansioituu. Rova Kretu vastasi kysymykseen varmasta lainsäädännöstä, että sääntö, tämä ei ole sääntelyn purkamista, vaan paremminkin laadun parantamista. En puhu nyt puhuin oikeastaan vain yhtä osiosta, nimittäin siitä, että tarpeetonta lasitusta saadaan purettua. Muut osat, jotka nyt koskevat erityisesti vaikutuksen, vaikutusarviointia tai vaikutusarvioinnin arvottamista, näistä asiasta en puhunut, mutta ne kuulutettiin kokonais, tähän kokonaisprojektiin. Ja jos nähdään tämä koko asia yhteys, niin tulee selväksi, että ei ole pelkästään siitä kysymys, että, että ollaan taas sillä linjalla, joka tähtäisi sääntelyn purkamiseen pelkästään, vaan oikea tie on se, että luodaan hyvää lainsäädäntöä, eikä luovuta siitä. Niin olen, tästä olen usein jo mielipiteeni lausunut. Ja lopuksi, anteeksi, vielä oli kysymys tämä kuluttajan ja niin poispäin. Totta, komission politiikka on aina ollut johdonmukaista, ja nämä ehdotukset, joista puhutaan täällä, eivät ole pelkästään yksi, yhden komissaarin ehdotuksia, ne on no, koko komission kollegion ehdotuksia. Ja tässä kollegiossa on aina hyväksytty nämä ehdotukset yksituumaisesta, niin myös kollega Kunevan ehdotus kuluttajansuojelusta suojelusta Niistä on puhuttu myös minun kanssani ja minä kannatan niitä aivan niin kuin ne olisivat minun ehdotuksiani. Ja koko tällaisen kollegiaalisen järjestyksen idea on se, se että varmistetaan, että politiikka, sektorit ovat liitoksessa toisiinsa, että ne ovat johdonmukaisia osia tätä, tässä kokonaisuudessa. Se ei aina onnistu, mutta yhä useammin ruvennut edes voimaan. kannattaa sitä, mitä sanoitte myös suhteessa ppk yritysten rooliin. Toteasin vain, että, että teidän, teidän kommentistanne näistä kolmansista valtioista ja teidän käsityksenne on ilmeisesti, että me olemme liian vähän yhteistyössä voisin tietenkin yrittää äh, katsoa tätä käytännön tasolla, niin silloin ilmeisesti me päätyisimme äh, siihen, että ei ole liian vähän, vähän yhteistyötä. On vuoropuheluita, dialog, äh, foorumeita, tapaamisia ja, ja huipputapaamisia. Niitä on valtavasti. On myös valtavasti käyntejä sinne ja tänne taivas sen kun vaan tiivistyy lentävistä lentokoneista, jotka, jossa viranomaiset tapaavat toisiaan ja puhuvat asioista keskenään. Se, mitä voidaan kritisoida, on se, että meillä minä kritisoin sitä tosiseikkaa, että näitä kontakteja on ollut, mutta niistä ei ole paljonkaan koitunut lukunottamatta USAta, tällaisessa julkisessa kokouksessa en halua synnyttää mitään diplomaattisia vaikeuksia, mutta silti sanon varmuuden vuoksi, että on eräs suhteellisen tärkeä, hyvinkin tärkeä maa, jonka kanssa olemme uusineet sopimuksemme joka vuosi, että poistamme esteitä keskinäisessä kaupassa ja tavaraliikenteessä. Mutta näinä vuosina yhtään askelta eteenpäin ei ole saatu otettua ja yhtään sääntöä ei ole näissä tapauksissa muutettu, vaikka niistä on yhteisesti sovittu. Ongelma on, ei ole niinkään äh, meidän puolella. Me olemme valmiita tähän, vaan tämä ongelma liittyy lähinnä siihen, että meidän kumppanimme, äh, tämä on tärkeä alueemme lähteä siitä, että, että se on sellaisessa kehitysvaiheessa, että se käyttää toisenlaisia sääntöjä. Ja sitten vielä lopuksi tästä kuluttajansuojasta tämä sama kuin mitä koskee politiikan johdonmukaisuutta. Se tapa, miten komission ehdotukset syntyvät, sillä varmistetaan, että kuluttajansuojan vaatimukset otetaan täysin huomioon. Ja sitten Rova Kunevan äh, toimivuudesta voidaan sanoa, että tässä ei ole minusta mitään puutteita, että meillä olisi liian vähän kuluttajansuoja Euroopassa. Meillä on hyvin korkeatasoinen kuluttajansuoja äh, Euroopassa, johon tämä valiokunta on vaikuttanut, koska suuri osa näistä direktiiveistä, joita olemme työstäneet yhteisesti, ja asetuksia koskevat tuoteturvallisuutta, ja se on hyvin tärkeä sektori. Ja mehän vaadimme, että tuotteet ovat turvallisia, ja se on kuluttajien etujen mukaista. mukaista. Mutta minä olen avoin, jos voidaan parannuksia löytää Ja kuluttajahan on, se varsinainen markkinoiden hallitsija. Ainakin niin täytyisi olla, koska viime kädessä kuluttaja määrää, miten markkinat toimivat. Näinhän se pitäisi olla. Ja meidän pitäisi ajaa sellaista politiikkaa, joka mahdollistaa kuluttajille, että, se pystyy hyödyntämään, että hän pystyy hyödyntämään tätä etuoikeutta. Ja tämä on se, mitä me, meistä, minun mielestäni tarvitaan. Me tarvitsemme tietoisia kuluttajia, kuluttajia, joita ei voida johtaa harhaan. Me tarvitsemme kuluttajia, jotka pystyvät hyödyntämään nopeaa, joutuisaa informaatiota. Tässä tarvitaan erilaisia asioita ja minä kyllä tuen näitä parannuksia. Puheenjohtaja, tässä tämä, tämä varmasti olikin olen pyrkinyt vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Ja näillä... mitä tässä oikeastaan voi sanoa? Tässä nyt päätämme ainakin tässä vaiheessa tämän yhteistyömme ja se muu jää, loppu jää nähtäväksi näihin tunnelmiin. Certainly as a committee wish you Valiokunta todellakin haluaa toivottaa teille onnea ja menestystä jatkossa ja kiitämme yhteistyöstä. Ja varmastikin tulemme näkemään teidät Euroopan yhteyksissä, koska en usko, että teidän lahjakkuuttanne tuhlataan ilman, että olisitte mukana Euroopan politiikassa jatkossakin. Kiitoksia vielä kerran, arvoisa komission jäsen. Okay, colleagues, I'm going to try and keep... Kollegat, yritän pitää meitä aikataulussa, koska ne, jotka eivät alussa täällä olleet, me menetimme parisen kymmentä ylikin minuuttia, koska oli teknisiä ongelmia tulkkauslaitteiden kanssa siksi, joka myöhässä nyt, nyt ehdottaisin seuraavasta kohdasta kuluttajan oikeuksista, että raportoisin asiasta lyhyesti työryhmän kokouksesta, joka pidettiin Strasbourgissa ja kerron hiukan seuraavista vaiheista ja sitten aika nopsaan siirryttäisiin vieraaseemme, joka esittelee meille hotellien paloturvallisuushanketta. Ja tietenkin haluamme esittää heille myös kysymyksiä. Joten ensin haluan kiittää monia koordinaattoreista, kun osallistuivat työryhmän kokoukseen, joka pidettiin Strasbourgissa, niin kuin sanoin, silloin me keskustelimme asiakirjan rakente- rakenneluonnoksesta, kun muistatte varmaankin, että koordinaattorit tekevät poliittisen päätöksen, että emme hoida kes- ensimmäistä käsittelyä tässä, tällä kaudella, vaan annamme tällaisen tiedo, tiedotuspaperin ja sitten tehtiin myös sellainen päätös, että esitettäisiin suullinen kysymys komission ja sen kunevalle ja sitten työryhmä päätti myös sen, että siihen kysymykseen pitäisi liittyä suullinen kysymys, joka perustuu faktoihin, jotka löytyvät työasiakirjasta. Työryhmän jäsenet keskustelivat asiakirjan rakenteesta ja meistä se on aika selkeä. Siinä se muuten kierretään teille jatkossa ehkä vuoden, viikon lopulla, koska silloin se on valmis Siinä käsitellään komission ehdotusta ja sen tavoitteita, sitten tarkastellaan erityisiä yksityiskohtaisemmin jotakin avainkohtia, samoin kysymyksiä kuten vaikutusarvioinnit ja työryhmä halusi aivan erityisesti keskeisiä ja suhteellisuusperiaatteisiin, miten ne liittyvät tähän ehdotukseen. Sitten myös yksityiskohtaisempia kysymyksiä haluttiin tarkastella ehdotuksessa ja tämä on jatkoa kuulemisesta, jonka järjestimme, ja myös tästä online-konsultaatiosta, johon on saanut aika paljonkin vastauksia, ja meistä ne ovat varsin hyödyllisiä vastauksia myös, kun laadimme tätä työasiakirjaa. Joten mitä tulee työasiakirjan yksityiskohtaisiin kysymyksiin, haluamme tarkastella harmonisaation tasoa, täysharmonisaatiota, täysitavoitteita, täysin, täystavoitteellista harmonisaatiota. Sitten monet kuluttajärjestötkin ottavat ottaneet esille sen, että heistä olisi parempi tällainen miniharmonisaation taso, joten kuten sanoin, annan kaiken äh, käsiteltäväksi, keskusteltavaksi työasiakirjan kohdalla. Sitten tarkastelemme ehdotuksen sovellusalaa ja sitten saatiin hiukan arvosteluakin osaksemme kuulemisesta ja myös tästä online-esittelystä, mitä tulee muihin mahdollisiin vaihtoehtoihin asiassa. Ja kun sitten tarkastellaan yksityiskohtaisuuksia, niin Ehkä haluaisimme lopettaa työasiakirjan siihen, että annetaan lyhyt tiivistelmä joistakin vaihtoehdosta, joita eri osapuolet kuulemisessa ja myös konsultaatiovaiheessa ovat antaneet. Tiedän, että monet teistä olette vastaanottaneet myös kirjeitä, joissa on kuvattu näitä vaihtoehtoisia ehdotuksia ja tiedän, että koordinaattorit ovat ilmaiset kiinnostusta siihen, että voitaisiin ainakin keskustella näistä kysymyksistä työasiakirjan tiimolta, vaikka emme me sitoisi mitenkään käsiämme tässä vaiheessa mihinkään lopputulokseen. Siksi sanonkin, että suullinen kysymys siis heijastelisi näitä tosiasioita, näitä keskusteluja, eikä äh, liity, siirryttäisi tähän lopulliseen päätökseen, mitä haluamme ehdotuksen suhteen tehdä. Sehän kuuluu sitten tulevalle uudelle, uuden kauden valiokunnalle, joka hoitaa ensimmäisen, toisen käsittelyn tai miten nyt sitten siinä vaiheessa halutaankaan valiokunnassa toimia. Sitten ainoa muu asia vielä. Pyysimme, että komissio ryhtyisi laatimaan analyysejä, erityisesti mitä tulee siihen, mitä täysharmonisaatio tarkoittaa, miten se vaikuttaa kuluttajaoikeuteen, kuluttajien oikeuksiin, kuluttajan lainsäädäntöön, joka on jo olemassa jäsenvaltioissa. Ja erityisesti halusimme, että komissio selventää suhdetta täysharmonisaation lähestymistavan ja yleisten muiden keinojen väillä, joita löytyy kansallisesta sopimusoikeudesta. Ja monta kertaa tuli esille sekä työryhmässä että kuulemisessa, että haluaisimme, että valiokunta antaa lisätodisteita johtopäätöksillä, joita on saatu vaikutusarvioista, mitä hyötyä löytyy näistä vaihtoehtoisista mahdollisuuksista. Nyt kun on aikaa toimia, koska emme ole siirtymässä siis toukokuussa ensimmäisen käsittelyn, nimittäin kun osa eri asianosaiset kootaan yhteen, niin ehkä huomaamme, että he itsekin voivat työstää joitakin lähestymistapamalleja. Ja jos käymme sitten vuoropuhelua asianosaisten kanssa, kuluttajajärjestöjen kanssa, yritysmaailman kanssa, niin, ja pohdin, mit, mitkä oikeudet heistä ovat hyödyllisiä, niin varmasti silloin olisi hyvä löytää oikea tasapaino lähestymistavassa suhteessa ehdotukseen. Varmaankin voidaan myönteisestikin todeta, että rakentavalla tavalla puolamme ehdotusta, ainakin puolamme sitä, että löydetään sellainen lähestymistapa, joka toimii käytännössä, eikä käy niin, että heikennetään olemassa olevia kuluttajan oikeuksia tai antaa sellainen vaikutelma kuluttajalle, että heillä on vähemmän oikeuksia ja tietysti pitää varmistaa myös, että yritykset nauttivat 27 eri markkinatilanteista mahdollisimman vähin säännöin. Me, tämä on selkeä ydintavoite meille valiokuntana, mitä tulee sisämarkkinoiden toimintaan, mutta meidän varmistaa myös, että kuluttajan Suomi pysyy mahdollisimman korkealla tasolla, kun annetaan, jaetaan, kun palvelutavarat siirtyvät rajan yli. Siis tällaisten, tällä tavoin, tältä pohjalta toimimme. Tämä työasiakirja kierretään kaikille valiokunnan jäsenille, ei vain koordinaattoreille siinä vaiheessa, kun se on valmis. Ja sitten tietenkin poliittiset ryhmät tekevät omat päätöksensä, mitä tulee suulliseen kysymykseen ja sen sisältöön. Komission jäsen Kuneva on jo ilmaissut valmiutensa vastata tähän kysymykseen ja alkaa keskustelun meidän kanssamme parlamentin viimeisessä istunnossa parla- äh, Strasbourgissa. Ja muun muassa Haabo aivan erityisesti on keskittynyt siihen kysymykseen, että siinä vaiheessa kun työasiakirja on valmiina, olemme laatineet suullisen kysymyksen ja saadaan myös pöytäkirjat parlamentin käymästä keskustelusta, niin voisimme lähettää nämä tiedot kansallisille parlamenteille, jotta ne voivat tutustua siihen, mistä me olemme keskustelleet täällä Euroopan parlamentissa. Tämä kaikki valmistaa tulevan parlamentin työtä. Tämä on aivan erityisen tärkeää. Nimittäin tämän päivän viikon torstaina keskustelemme kansallisten edustajien kanssa kansallista parlamenteista, kuluttajan suojaoikeuksista, lainsäädännön siirtämisestä, täytäntöönpanosta, soveltamisesta. Joten tämä on oikein hyvä tapa tehdä työtämme tällä alalla. Nyt mielelläni otan joitakin lyhyitä puheenvuoroja. En tietenkään halua mitään varsinaista debattia tästä tässä vaiheessa. Monista näistä kysymyksistä on jo keskusteltu sekä kuulemisessa että työryhmässä ja tänään ja huomenna on työvaliokunnan viimeinen kokous ja luonnollisesti niin kuin sanoin sitten tämä asia siirtyy ö, poliittisiin ryhmiin. Herra Haber ja Rova Bolis ovat puhujalistallani. Niin- No niin, en oikeastaan milloin mitään lisättävää tähän yhteenvetoon, mutta vielä painottaisin siitä, mitä mistä Hoigenin kanssa tuli puhe aikaisemmin. Nyt minusta on ollut äärimmäisen arvokasta, että on kulutettu aikaa siihen, että perehdytään vaikutusarviointiin, niin kuin totesittekin, ja, ja keskitytään strategiseen ajatteluun, joita komissaari on pohtinut tässä ehdotuksessaan. Hän todellakin auttanut meitä muodostamaan oman strategisen lähestymistapamme. Et jollei strategia ole oikein, niin yksityiskohdatkaan eivät päde. Ja tämä sitten on helppo siirtää sitä meidän seuraajillemme. Ja sitten laajempi asia, totesin, että, että painat että, että sitä, että tämä viimeinen kokouksemme, että meillä on jopa huomannut drinkitkin. Kyllä meidän kalentereissamme on vielä 27. päivä huhtikuuta merkitty kokous, mutta onko se otettu pois, koska muussa tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että tämä on viimeinen mahdollisuus sitten keskustella tästä ennen äh, kesätaukoa, koska en tiedä milloin saamme suullisen kysymyksen täysistuntaan. Ehkäpä äh, saamme kuulla, että onko tämä huhtikuussa, onko meillä, meillä on kuitenkin vielä kolme täysistuntoa ennen kesätaukoa. Enkä vielä tarvita pelkästään keskiviikkoa torstaita Ehkä voitte antaa meille jonkinlaista käsityksestä äh, aikataulusta, jotta voidaan tietää, mitä on odotettavissa, mitä, voidaan, mitä pitää, pitää suunnitella, koska sitten äh, meillä ryhmissä on varmasti keskustelun tarvetta sen suhteen, mitä suulliseen Hyvä, tulee. Varmasti aikaa tähän löytyy, koska ei tämä mene huhtikuun toiseen täysistunnossa on jo aivan täynnä ja ryhmät ovat jo sopineet, että suullisia kysymyksiä siinä ei käsitellä, joten hoidamme suullisen kysymyksen viimeisessä toukokuun istunnossa ja siksi mielestäni kyllä on aikaa työryhmissä ja ryhmissä keskustella asioista. 27. huhtikuuta. Olemme pitäneet tämän päivän, päivämäärän vielä auki, sitä ei ole vielä ruksattu pois. Ja koordinaattoreiden päätöstä pitää sitten tarkastella uudestaan, siis tarvitaanko valiokunta kokous siinä vaiheessa. Syy, miksi olen tehnyt selväksi, että poliittiset ryhmät päättävät suullisesta kysymyksestä, se ei kuulu valiokunnan päätettäväksi. Me emme myöskään äh, vie mitään mietintöä täysistuntoon, vaan suullisen kysymyksen. Siksi on tärkeää, että ryhmille sopii tämä sisältö, jonka, joka löytyy työasiakirjasta, joka tietysti kierrätetään kaikille tahoille, siksi etenkin tätä prosessia. Ja näin meidän ei tarvitse hoitaa asiaa valiokuntakokouksessa. Tämä on silti vielä tällainen avoin optio. Nyt koordinaattorin pitää päättää, pidetään kiinteistä aika tästä päivämäärästä vaiko ei. Rova Wallis. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, etten päässyt työryhmän kokoukseen viime viikolla Strasbourgissa. Olen nähnyt työasiakirjan ja minusta ja kun kuulin tämän selityksen tänään, minusta tämä on kattava. On vain yksi asia, joka tuli mieleeni, ja se tavallaan tulee myös sieltä valiokunnasta, jossa minä toimin. Että tämä on tämä perusolettamus tai peruskonsepti, joka, jossa tämä kuluttajasuudirektiivi, jolla tämä kuluttajasuudirektiivi hyväksyttiin. Tämä tuli näkyviin kuulemistilaisuudessa, että olemme siirtymässä siihen suuntaan, että, että odotetaan tämä kuluttajalainsäädäntö ja sopimuslainsäädäntö, jos tämä valinta voidaan tehdä, jos se, jos se valinta on avoin ja läpinäkyvä, jos ollaan tietoisia valinnan vaikutuksista, niin keskustelussa kansallisten parlamentaarikkojen kanssa tällä viikolla. Tämä voisi olla sellainen asia, joka voisi olla kovin kiinnostavaa kansallisten parlamentaarikkojen kannalta, ja siksi sen pitäisi löytää paikkaansa jossakin tuossa työasiakirjassa, koska se on niin keske, sellainen keskeinen konsepti, lähtökohta koko tämän direktiivin kannalta. Kiitos. I think that what you've seen is probably the draft. Niin, te olette varmaankin nyt työasiakirja luonnoksen. Siksi tämä ei ole vielä jaettu, koska haluamme, tätä tarkistuskenteenä olemme pyytäneet tarkistuksia viime perjantaihin mennessä. Olen saanut jotakin kommentteja, jos ette ole... Voi... Voimme se ottaa nämä kommentit huomioon. Toteamme vain, että tämän asian hyväksymisellä on seuraamuksia. Ja tämä tietysti pitää mainita. Ja tämä on sitten poliittinen päätös, joka jatkossa tehdään. En halua tuoda tänne valiokuntaan kyllä tai ei ehdotuksella. Se on vielä täytyy päättää, jatkammeko asiaa vai yleis- yhteisiä puitteita. Tämä on asia, josta varmasti monet ovat sen että jos pitää näin kauan odottaa, niin silloin ehkä on jotain 10-20kin vuotta edes, tämä riippuu jäsenvaltioiden tekemistä päätöksistä. Voi, mitä se käsitellä kaikkia näitä kysymyksiä. Kuten sanoin, tämä on tällainen pohjapaperi, joten sitä on helppo kommentoida Tämä ei ole mikään poliittinen päätös, se ei sido meitä mitenkään jatkon suhteen. Herra Schwab, haluaisitteko te kommentoida? Kiitos puheenjohtaja. En tiedä painoinko väärää nappulaa vai mitä oikein. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ensinnäkin kiittää siitä, että meiltä asiakirja on laadittu näin kompromissi halukkaalla tavalla. Tämä on oikea tie Euroopassa pitää, pitää tämä asia esillä ja, ja tuoda esille sen, että, että se on paljon heikkouksia on, mutta että me myös uskomme, että pitkän päälle tarvitsemme yhdenmukaisen siviili lainsäädännön osion kuluttajasuojaa varten. Ja tämä on minusta hyvä pohja sille. Ja seuraavalla vaalikaudella meillä on tällä, tämä on hyvä pohja, jolle voidaan rakentaa. Kiitoksia. Okay, well I, I think if that's all the No niin, tässä ilmeisesti kaikki kommentit. Nyt haluan lopettaa tämän keskustelun ja niin kuin sanoin, niin haluan varmistaa, että saamme kaikki kannanotot ja huomiot kollegoilta ennakoin, että tämä luonnos valmistuu tällä viikolla sitten. Se käännetään välittömästi suurin piirtein ranskaksi ja saksaksi ja sitten se kierretään. Ja kaikilla kielillä se saadaan täysistuntoon mennessä, koska olemme, toimi, käsittelemme sitä toukokuun toisessa istunnossa. Ja sillä välin laadimme tämän pohjalta suullisen kysymyksen. Se on siis suoraa jatkoa niihin kysymyksiin, jotka löytyvät työasiakirjasta. Joten kiitoksia teidän kommenteistanne. Nyt haluaisin siirtyä seuraavaan estyslistan kohdaan. Esittely hotellien palloturvallisuudesta Hotrekin toimesta. Haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, mihin nyt, miten olemme päässeet tähän tilanteeseen – että voimme kuulla rouva Margaret Karusta, joka on otaksihteeristön johtaja. Siis ehkä muistatte, että joku aika sitten pyysimme, että työstettäisiin hotellien paloturvallisuusasiaa ja täällä on puhuttu hä- hä- häästä, testauksesta, turvallisuudesta ja toimme näin, koska meillä ei ole mitään lainsäädäntöä eikä juridisia puitteitakaan tällä hetkellä, mutta on kuitenkin neuvoston suostus vuodelta 1986 paloturvallisuudesta olemassa olevissa hotelleissa. Ja tiedän, että monet järjestöt, erityisesti kuluttajajärjestöt, ovat ottaneet meihin yhteyttä valittaen, että he eivät usko, että sitä on täytäntöön pantu jäsenvaltioissa ja siksi haluaisivat nähdä jatkotoimiin ryhdyttävän. Me uskomme, että tämä, tässä valiokunnassa on tärkeää tehdä työtä asian parissa, koska olemme pyytäneet, että kuluttajat käyttäisivät räätylyttäviä palveluita hotelleissa, niin tietysti tämä on minimi, mitä he voivat sitten odottaa, että on olemassa turvalliset standardit saatavilla. Ja olen ollut erittäin tyytyväinen, että tämä asia on viety tällä tavalla eteenpäin. Komissio on tämmöinen työryhmä, workshop, ja komission tutkimus ja mukana ollut myös e-, asian osa, osapuolia. Ja nyt olemme siinä tilanteessa ja haluaisimme kiittää hotellialaa, että he haluavat itse viedä asiaa eteenpäin. Tällaisena perus, turvallisuuden peruskirjana tai ohjesääntönä. Siksi heidät on tänään kutsuttukin, että voivat kertoa, miten edit ovat saaneet aikaa, minkälainen aikataulu heillä on ja mitä ehdotuksia heillä on mielessä. Joten nyt annankin puheenvuoron Rovassa Karasille. I can see you, you laugh. Okay, and we've also, I think, got... Um... Ja sitten on myös Dol Hotelin ryhmän edustaja ja herra Alexis Rafko, joka on myös Hotelkin sihteeristöstä useita ihmisiä on täällä vastaamassa kysymyksiin, joten tervetuloa valiokuntaan ja olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Members of the parliament. Puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia, että saamme tilaisuuden tulla esittämään projektiamme IMKO-valiokunnalle. Me edustamme siis Hotrekia, niin kuin puheenjohtaja tässä sanoi. Herra Paul Moxnes edustaa Reside Group järjestö. Me edustamme kansallisia järjestöjä, samoin pääketjuja. Hotrek on ryhmittymä, varjojärjestö, 40 kansallisen järjestö, jotka edustavat eh, hotelli, ravintola-alan etuja 25 eurooppalaisessa valtiossa. En halua putkua liian pitkään, menen suoraan asiaan hankkeeseemme hotellien paloturvallisuudesta. Minkälaista taustaa löytyy? Tähän puheenjohtajan viittasikin oli tämä suositus neuvostolta vuodelta 1986 ja siihen liittyy valtavasti sääntöjä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla on keskusteltu jo useamman vuoden ajan siitä, että voitaisiinko tarkistaa tätä vuoden 2006 suositusta, mutta ilman mitään suurempaa menestystä. Kuitenkin, niin kuin on sanottu, Euroopan parlamentti on esittänyt pyynnön, samoin komissio, että asiaa pitäisi tarkastella uudestaan. Joten Hotrek suostui tarkastelemaan tätä asiaa ja laatimaan hankkeen. Tavoitteena projektissa on parantaa hotellien paloturvallisuutta Euroopassa ja äh, hoitaa tämä ilman liian uutta sääntelyä ja toimia pienten ja suurten hotellien, yksittäisten hotellien ketjujen, hotellin etujen mukaisesti, uusien rakennettavien hotellien etujen mukaisesti, ja tämän hankkeen tässä pitää kattaa kaikki EU-maat. Yritämme tehdä läheistä yhteistyötä komission ja Euroopan parlamentin kanssa. Hosek laati tällaisen suunnitelman, joka, jonka hyväksyi Euroopan komissio Hotrok ja sitten se esiteltiin varsin virallisesti kokouksessa, jossa aikaisempi IMKO-työryhmä analysoi turvallisuustutkimusta ja olemme mielellämme, että voimme puhua nyt virallisemmin tästä hankkeesta. Mikä tässä on ajatuksena, mitä tulee tuloksiin, pyrimme kahteen eri tuotteeseen, tavallaan ensinnäkin peruskirjaan, jonka kaikkien kansallisten Hotrekin järjestöjen pitäisi kirjoittaa, ja se heijastaisi Euroopan hotellialan sitoumusta saada aikaan parempaa paloturvallisuutta koko Euroopassa. Perusasiakirjaa pitäisi seurata viimeisen kehityksen mukainen metodologia, joka perustuu kolme, kolmen kirjoisen M, B ja S johtoon, management, building features, rakennusten piirteet turvapiirteet ja paloturvallisuuteen. Meidän business plan on seuraavanlainen. Tällä hetkellä kehittelemme asia Hotrakin työryhmässä ja palaamme tämän työryhmän kokoonpanoon myöhemmin. Tulokset työryhmän työstä pitäisi saada osakkaiden neuvontavaan komiteaan jatkossa. Kerron tästäkin myöhemmin, tästä komiteasta myöhemmin. Ja sitten meidän pitää, pitäisi pyrkiä hyväksymään Hotrekissa, Hotrekin yleiskokouksessa. Kaikki kansalliset järjestöt olivat silloin mukana tietenkin, koska tärkeähän tässä on, että me emme sovi asiasta täällä Brysselissä, vaan että peruskirja jatkossa toteutetaan jäsenvaltiotasolla ja me haluamme voivamme toteuttaa hanketta ensi vuoden alusta lähtien. Sitten tähän työryhmään. Se on siis Hotrekin työryhmä, joten jäsenet ja puheenjohtaja kuuluvat kaikki Hotrekiin ja Hotrakin kansallisiin järjestöihin. Heillä on tiukkaa paloturvallisuusasiantuntevuutta ja kokemusta. Meidän työryhmässämme meillä on mukana eri maita edustettuina. Mukana on myös meistä tärkeä asia edustajia hotelliketjuista. Ja todellakin Paul Moxens on täällä äh, edustajana ja mukana on myös pienten hotellien edustajia. Työryhmä saa apua ulkoiselta Yhdistyneen kuningaskunnan paloturvallisuusjärjestöltä herra Roger Carey ja on myös riippumaton neuvonantaja herra Dieter Nysler, joka on, edustaa palomiehiä. Sitten tämä osapuolten neuvontava komitea, se kokoaa komission, joitakin meppejä, jotka ystävästi ovat suostuneet osallistumaan ensimmäiseen kokoukseemme. Kuluttajajärjestöt ovat mukana Anekin kautta, vakuuttajia, matkajärjestäjiä, paloturvallisuus, turvaverkosto ja Eurosprinklers on myös mukana ja eurooppalainen paloakatemia. Mis, mikä tilanteemme on peruskirjan suhteen? Tästä vielä siis keskustellaan. Niin kuin aikaisemmin sanoin, aikomuksena on, että perusasiakirja allekirjoitetaan kaikki kaikkien Hotrek kansanjärjestöjen toimesta. Sen pitäisi olla yksinkertainen lyhyt teksti ja siinä pitäisi keskittyä siihen, mitä me pidämme keskeisenä kysymyksenä hotellin johdossa. Onko näitä pilareita, tärkeitä kysymyksiä sitten seitsemän tai kahdeksan, tämä liittyy siihen, miten teksti laaditaan, mutta tähän mennessä olemme tunnistaneet vähintään seitsemän peruspilaria, paloturvallisuusvastuullinen henkilö, palorekisteri, hätäsuunnitelma, henkilöstön koulutus, evakuointiharjoitukset, ylläpitotarkistukset palolaitteissa ja vuosittaiset arviointitarkistukset. Miten sitten jäsenvaltiot ja allekirjoittajat, mihin he sitoutuvat? He sitoutuvat siihen, että rohkaisevat jäseniään siis yksittäisiä hotelleja ja hotelliketjuja, jotka osallistuvat tähän toimintaan, toimivaan näiden seitsemän periaatteen mukaisesti. Kansallinen järjestö sitten valvoo asiaa laatii tietokannan edelleen. He edust- vievät eteenpäin perusasiakirjaa ja uutta metodologiaa julkisten viranomaisten kohdalla paikallisella kansallisella tasolla, jotka hoitavat, ovat vastuussa paloturvallisuudesta sääntelyn tai tarkistusten muodossa. Ja sitten HOTREC yhdessä kansallisten järjestöjen kanssa raportoi EU-toimielimille, parlamentille ja komissiolle. MBS-metodologia josta siis vielä keskustellaan. Sen pitäisi olla väline, joka on käyttäjäystävällinen käyttää hotellijohdossa. Siihen se sovelletaan olemassa olevista asiakirjoista, jotka on kehitetty HOTREC-jäsenten toimesta eri maissa kansallisessa yhteistyössä tai jos ryhmittymien kautta. Metodologista työtä tehdään myös herra Patrick Carrain johdolla ja kun asia on tarpeeksi pitkällä, sitä ehdotetaan neuvoantavalle komitealle, joka sitten voi kommentoida ja antaa ehdotuksia. Sitten vielä muutama lisäkommentti MBS-metodologiasta. Täällä tuli MBS-kirjaimet, mutta todellakin haluamme vain erityisesti korostaa M-sanaa, managementia, johtoa, koska me sitä mieltä tämä on ratkaiseva kohta. Sitten metodologian M-kohta kehittää sitten itsestään nämä seitsemän periaat, jotka liittyvät kunnolliseen hyvään hotellin johtoon, jotka, jo, jota kuvataan sitten perusasiakirjassa, koska meistä M-johto on pääkysymys, että voidaan lisätä paloturvallisuuden tasoa hotelleissa Euroopassa. Tästä näette aikataulun. Niin kuin sanoin, teemme työtä työryhmässämme. Seuraavat kokoukset konsultatiivisessa, komiteassa pidetään kesäkuun alussa ja uudestaan sitten syyskuussa tavataan. Me toivomme, niin kuin jo sanoin, että koko projekti on hyväksytty syksyllä ja se esitellään komissiolla parlamentille ennen vuoden loppua, loppua. Ja käytännössä tämä kaikki alkaisi heti vuoden 2010 alussa. Jos teillä on mitään ehdotuksia tai huomioita, kommentteja, Mielellämme otamme ne vastaan, mutta nyt haluaisin antaa puheenvuoron Paul Moksensille, koska hän on todellinen paloturvallisuusasiantuntijamme, joten hän saa tästä tämän vaikeamman tehtävän. Kiitoksia. Okay, thank you very much. I think it... Kiitoksia kovasti. Tämä oli hyödyllistä tietoa. Saimme hiukan kuvaa, mihin on ryhdytty. Saimme kuvaa myös aikataulusta. Nyt kollegat, onko teillä ehkä kommentoitavaa tai kysyttävää tästä johdannosta? Esimerkiksi huomasin, että niin kuin pyysimmekin, olette kattaneet kaikki historiallisista rakennuksista olemassa olevat uudet rakennukset, myönteinen seikka. Siis kollegat, onko teillä kysyttävää? Minulla alkaa on kaksi kysymystä itselleni. Tämä peruskirja, jota viette eteenpäin, josta siihen tulee mukaan allekirjoittaja, maita, järjestöjä. Minua kiinnostaa, miten tämä peruskirja toimii käytännössä. Mitä se tarkoittaa minulle kuluttajana, jos on tällainen peruskirja? Tai onko se sellainen sitoumus siihen, että saan takeet siitä, että riittävä korkeatasoinen paloturvataso löytyy hotelleista? Mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa kuluttajalle? Peruskirja tietysti voi olla, mutta mitä tulee niiden merkitykseen käytännössä, miten se vaikuttaa kuluttajien turvallisuuteen. Sitten toiseksi varmasti muistattekin, että yksi kysymys, joka tuli esille, se ei löydy tästä teidän esittelystä johdannosta, että jotakin kollega täällä huolestutti häkämyrkytykset. Sitä ei tässä ajatuksessa mainittu. Ja meistä tämä oli sellainen asia, joka ehkä voitaisiin ottaa mukaan, koska se on myös turvallisuuskysymys selkeästi. Herra Haavu, haluatteko te ehkä kommentoida? Ei. Joten ehkä pyydän sitten teitä vain vastaamaan näin kysymyksiin, mitä itse esitin. Well, thank you for the, the opportunity to be here again. Kiitoksia mahdollisuudesta saada olla täällä jälleen tänään meidän ryhmässämme yksi syistä, yksi me haluaisimme liittyä tähän, oli se, <clears throat> että jo pitkän aikaa sitten olemme havainneet, että jos me haluamme parantaa turvallisuustilannetta hotelleissamme, niin olemme riippuvaisia työntekijöiden ja jokaisen hollin, hotellin ja hotellin kaikkien tasojen päivittäisessä toiminnasta kaikissa, äh, kaikilla paikkakunnilla. Mutta koska hotellit ovat niin erilaisia äh, kooltaan, rakenteeltaan, iältään ja organisaatioltaan ja johtajuudeltaan, me emme voi istua toimistossamme ja kirjoittaa äh, muutaman sivun manuaalia. Ja siksi me me pyrimme vähän tällaiseen peruskirjaan, joka auttaa meitä keskittymään työn järjestämiseen, joka tehdään sitten hotellin sisällä, koska se on se, työ, se on se työ, jolla vaikutetaan turvallisuustasoon. Ja sitten te taas kuluttajina, kuluttajina hyödyt, ja tietenkin myös henkilökunta hyötyy tästä, koska työntekijätkin ovat, ovat alttiita riskille eh, työssään. Eh, esimerkiksi minkä takia meillä on, voidaan kysyä, miksi meillä on savuhälyt, eh, savuantureita hotelleissa. Se on tietenkin hotellivieraiden turvallisuuden takia. No, me sanomme, että hotellin vieras pysyy ehkä yhden yön tai kaksi yötä hotellista, mutta työntekijät ovat siellä päivittäin. Tällä viikolla, ensi viikolla, seuraavana, ensi kuussa, seuraavana vuonna. Jos ajatellaan tätä tilastollisesti, niin, tässä on enemmänkin kysymys äh, henkilökunnan äh, riskialttiudesta kuin äh, kuluttajien tai hotellivieraiden. Ja nyt kun lähdetään motivoimaan ja muodostamaan tietoisuutta henkilökunnan keskuudessa, että turvallisuustilanne hotellissa, niin, he itse valvovat sitä ja se koskee heidän omaa turvallisuuttaan. Tällä olemme päässeet enemmän eteenpäin kuin investoimalla suuresti johonkin teknisiin laitteisiin. Siis eh, kuluttajien hyöty tähän eh, tulee siitä tietoisuuden lisääntymisestä ja siitä, että, eh, että autetaan hotellia hoitamaan turvallisuustilanne sisäisesti paremmalla tavalla. I hope that, that... Toivottavasti tämä. No kyllä, me haluamme rohkaista teitä tässä työssä ja me olemme mielissämme siitä, että te tuotatte tällaisen peruskirjan. Ymmärsin kuitenkin, että, että että, että miten, tämä kulut, miten kuluttajat kytkeytyvät tähän, koska tietenkin on kysymys työntekijöistä, olen samaa mieltä, mutta ajattelen sitä, että kun jos tarkastelen, katselen hotellia tai kylpyläpaikkaa, niin se mitä minä näen esitteessäni, niin että onko tämä hotelli tai tämä kylpyläpaikka mukana tässä peruskirjassa, jolloin voin odottaa tiettyä turvallisuustasoa niin kuin te totesitte tässä äh, paperissa, että saa, joku vastaa paloturvallisuudesta ja, ja kaikki nämä tekijät, joita te olette kirjanneet. Siksi olisinkin odottanut, että minulla olisi tällainen tavallaan tae tästä turvallisuustasosta kuluttajana. Ja kun tehän ette vastannut kysymyksen, aiotte, katsotteko te, että, että tästä tämä ei liity lainsäädäntöön? Kun selvästikin te halusitte sen sisältyvän, niin kysyin teitä, teiltä tätä siksi, koska eräät kollegat ovat kysyneet tätä. No, pahoillani, että vastannut tähän ensimmäiseen kysymykseen, mutta tässä järjestelmäosassa, tässä asiakirjassa, meillä on esillä myös häkä se ei, ei ollut tässä presentaatiossa, mutta siitä se on otettu mukaan. Ja meillä näissä muutoksissa on otettu mukaan myös hiilimonoksidi eli häkä osana teknistä turvallisuusohjelmaa. Mitä taas tulee siihen, että millä tavalla tämä näkyy sitten tässä buukkauksessa tietenkin se näkyy erilaisissa järjestelmissä, mutta kaikki hotellimme, jotka ovat jäseniä kansallisissa järjestöissämme, ovat mukana tässä peruskirjassa ja näin ollen ne tunnustetaan jäseniksi. Me emme ole menneet tässä asiassa yksityiskohtiin, mutta uskoisin, että se mainitaan jollakin tavalla hotellin äh, dokumentaatiossa. Se olisi hyvä myyntiargumentti hotellille sanomalla, että me olemme tässä mukana tässä peruskirjassa ja me olemme mukana tässä järjestössä. Thank you. Perhaps I can ask the commission. Kiitoksia. Ehkä nyt voisin kysyä komissiota, haluavatko he kommentoida. Tiedän, että tämän asian parissa on tehty työtä myös komission kanssa. Herra Soro, haluatteko kommentoida? Uh, well. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja tämä, mikä on present- tässä presentaatiossa on esitetty teille, siitä onkin puhuttu komission kanssa. Ja tämä parlamentti ja komissio myös emme ole pelkästään läsnä, vaan me isännöimme tätä tilaisuutta, jossa tämän komitean mukana olijat ovat, ovat osallistumassa. Ja Viime kerrallakin tämä valiokunta oli edustettuna siellä ja toivon, että tämä edustavuus on, edustus on mahdollista myös seuraavassa kokouksessa, seuraavissa kokouksissa. Mitä taas tähän teidän kysymykseen tulee, millä tavalla minä näen tämän kuluttajana. Se on se, tämä on kysymys, jonka esitän itselleni tässä komiteassa ja totta kai suunnitelmahan ei ole vielä finalisoitu, mutta vastaus, jonka sain Hotrekilta, se oli aika vakuuttava siinä suhteessa, miten tätä seurataan. Järjestelyt, joihin ryhdytään, niiden kohdat, jotka, jotka liittyvät tähän peruskirjaan. No, no tietenkin piru yleensäkin piilee yksityiskohdissa. Meidän täytyy selvittää, millä tavalla tämä seuranta – hoituu noin ajan mittaan, mutta on mielestäni riittävästi rohkaisua hotelleille liittyä tähän ja sitoutua tähän vakavalla, vakavassa hengessä. Yksi rohkaisevimpia asioita, joita olen kuullut tämän ensimmäisen kokouksen aikana, oli yksi oli, oli matkajärjestäjien järjestön kaksi edustajaa, jossa sanottiin, että tämä on lupaavaa ja me voimme harkita sitä, että tehdään tästä, että, että, se, että tehdään tästä ehdollinen hotelliketjuille, että voiko hotelliketju olla mukana tässä meidän tuotteistossamme. Se on aika lupaavaa ja saa nähdä, jää nähtäväksi, miten tämä seuraava vaihe menee ja kehitetäänkö sitä siihen suuntaan, jo, että, että mit, miten komissio ja parlamentti tämä valiokunta odottaa. Tietoa. Olen itse valiokuntapuheenjohtajan tätä seurannut ja kuluttajien nimissä haluaisimme tähän tiettyä ehdollisuutta mukaan, koska jos haluamme viedä standardeja ylöspäin, jos halutaan toimia tehokkaasti itsesääntelyn kautta, vapaaehtoisuuden pohjalta, halutaan toimia, niin mielestäni tässä silloin tavallaan asetetaan standard, joita haluaisimme toteutettavan kaikki, kaikkialla. Oltiin siis tavallaan tässä pioneerina, mutta ellei tätä perusasakirjaa viedä eteenpäin niin, kuin minä kuluttajana haluaisin, että hotellit todellakin myös allekirjoittavat sen. Niin en usko silloin, että se vastustaa, vaikuttaa toivottavalla tavalla kaikkiin hotelleihin ja ketjuihin näin haluaisimme toivottamaan, koska te ehkä tiedättekin, että matkajärjestöt haluavat lainsäädäntöä tällä alalla. Ja meillä on nyt suostus vuodelta 2006. Me olemme päättäneet tukea tätä ehdotusta, osapuolten lähestymistapaa ja tätä perusasiakirjan lähestymistapaa, mutta pitkällä aikavälillä, jos emme näe, että tämä toteutuu käytännössä, niin silloin on vahvoja argumentteja matkateollisuuden käsissä sen pois, he haluavat varsinaisen EU-lainsäädännön, jota tähän mennessä on vastustettu. Ja sitten pitäisi laatia sellainen ehdotus, joka toimii. Joten tänään kiitämme teitä kaikesta tällä alalla tehtävästä työstä. Olemme, tuemme kovasti tätä nyt ja jatkossakin ja haluamme edistää auttaa teitä edistämään tätä hanketta tarvitaan kestäviä standardeja, toteutettavia sellaisia. Kiitoksia, että tuitte kokouksemme tänään ja mielellämme sitten kuulemme jatkossa uusista tiedosta. Ja niin kuin sanoitte, voimme osallistua siis tähän osakkaiden kokoukseen, mikä on erittäin hyvä asia. Siis parlamentinista voivat osallistua. Sitten herra Haabö, teidän vuoronne seuraavaksi. Aihe on erittäin tärkeä. Olette mukana näissä neuvotteluissa valiokunnan puolesta. Aiheena sähköiset viestintäverkot ja palvelut, yksityisyyden suoja ja kuluttajan suoja. Jos nyt kerrotte näistä tarkistuksista, ehkä jotkut varjoista tuot paikalla, mutta eivät kylläkään kaikki, mutta tiedän, että olette olleet säännöllisissä heihin yhteyksissä, joten se ei ole mikään ongelma. Herra Haber. Thank you very much indeed, Madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on joitakin kompromissitarkistuksia, joista olemme neuvotelleet ja minä toivon, että ne jaetaan, koska ne kerran ovat olemassa. En tiedä, onko sihteeristö ne jakanut. Onko meillä näitä kompromisseja? Right. Uh, so um, I will get a text to them. When everyone has a text, I'll perhaps take you through them. But before... no. Jos tekstejä ei ole, niin pyytäisin tämä tekstit jaettaisiin aivan heti jäsenille ainakin. Puhun hiukan tästä prosessista, siinä missä vaiheessa nyt ollaan. Ensin haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia kaikkia henkilökunnan jäseniä, jotka ovat auttaneet useiden kuukausien ajan tässä ehdotuksessa. Varmastikin siitä lähtien, kun neuvosto kannastaan, ja työ aloittiin oikeastaan paljon aikaisemminkin. Mitä tulee tähän kantaamme televiestintäpaketin suhteen, minähän olen ollut muissakin valiokunnissa esittelijänä teollisuusalan valiokunnassa muiden kanssa, ja olemme olleet läheisessä yhteistyössä neuvoston kanssa. Pyrimme sovitu, so, sopimukseen toisessa käsittelyssä, joka tietysti perustuu yhteiseen kantaan, mutta kun olen ollut mukana monissa pitkissä yksityiskohtaisissa, joskus vaikeissakin neuvotteluissa, jotta varmistettaisiin se, että parlamentin kanta otetaan paremmin huomioon yhteisessä kannassa – Tämä tulee poliittisen prioriteettiin. Tässä, tähän mennessä on keskus keskitytty näihin neuvotteluihin ja erityisesti taloudelliseen sääntelyyn ja uuden koordinaat, koordinaatioelimen rakenteeseen. Neuvosto ja parlamentti ovat hyvä kyllä sopineet pitkälti asiasta. Olen itse ollut mukana joistakin kohdista, jotka kiinnostavat aivan erityisesti mm, tätä valiokuntaa. Yksityiskohtaisuuksia nyt voi ikävä kyllä mennä, ja toivottavasti saamme lopullisen trialogin aikaan tänä iltana tästä asiasta. Tätä toivomme. Mitä tulee kuluttajain oikeuksiin ja yksityisen, yksityisyyden suojaan, Näistä ei ole vielä aikaisemmin keskusteltu neuvostelun neuvottelussa, mutta viimeisen kahden, muutaman viikon aikana olemme paljon intensiivisemmin olleet yhteyksissä kuluttajan käyttäjien oikeuksista ja olemme edistyneetkin, voin ilolla todeta edistäen tärkeitä kuluttajan suojakysymyksiä, jotka löytyivät ensimmäisen käsittelyn äänestyksestä ja toisen käsittelyn ehdotuksesta. Ja haluaisin kiittää neuvostoa erittäin rakentavasta lähestymistavasta neuvottelujen johtamisessa. Ja syy, miksi emme ole vielä pidemmällä, johtuu siitä, että olemme saaneet, johtuu siitä, että yksinkertaisesti emme ole saaneet tarpeeksi kahdenkeskistä aikaa tavallaan, koska nämä asiakirjat ovat rinnakkaisen niin siksi aikaa on mennyt valtavasti näiden kahden kokonaisuuden käsittelyyn. Viime viikolla keskustelimme 7.11.30 illalla, joten työtä kyllä on tehty niin kuin näette. Joten ehdotus on nyt on päästy on, että minä suosittelen teille sitä, että hyväksyttäisiin joukko kompromissitarkistuksia, jotka on nyt allekirjoitettu kaikissa poliittisissa ryhmissä poikkeuksena vihreä ryhmä, jolla on tiettyjä yksityiskohtaisuuksia kohtaan varauksia, mutta yleensä hekin olivat tyytyväisiä aikaansaatuun edistykseen, mutta PSE me itse ALDE tukevat ehdotusta. Haluan äänestää näistä huomenna. Silloin poistuu huomattava määrä muita tarkistuksia toisesta käsittelystä ja toisaalta kehottaisin valiokuntaa tukemaan monia tarkistuksia ensimmäisestä käsittelystä, jotka olennaisesti eh, tavallaan ovat vieläkin pelissä mukana, koska emme ole vieneet loppuun neuvotteluja neuvoston kanssa näistä kysymyksistä. Kaikkein merkittävin alue, jolla vielä täytyy sopimus saada aikaan, koskee asioita, jotka liittyvät numeroiden siirrettävyyteen. Silloin kun kuluttajat vaihtavat operaattoria ja palveluntarjoajaa. Tämä on todellakin osoittautunut kaikkein vaikeimmaksi kysymykseksi. Sitten on myös kaksi muuta kriittistä kysymystä, jotka liittyvät yksityisyysdirektiiviin ja ne liittyvät tietojen ilmoittamisrikkomusdirektiiviin ja siihen, että voitaisiin olla tällainen opt-in-mahdollisuus olisi tarkoittaa sitä, että yritys saa tietoa omilta päätteiltään uskomme, että on sellainen muotoilu, jolla voimme säilyttää tämän opsin mahdollisuuden. Nämä ovat todellakin varsin hankaliksi osoittautuneita juridisiakin kysymyksiä, mutta kaiken kaikkiaan voisin sanoa, että mitä tulee joihinkin ratkaiseviin kuluttajansuojakysymyksiin, olemme edistyneet huomattavasti. Ja jos nyt ehkä voisin käsitellä näistä, näitä kompromisseja ja kertoa, mitä niistä löytyy ja kommentoida, niin sitten vastaan jatkossa myös teidän kysymyksiinne ennen huomista äänestystä. Joten olen pahoillani, että tämä on vain englanniksi aika pitkä asiakirja, mutta tiivistä näitä peruskohtia. Ensinnä kompromissi yksi. Olemme sopineet neuvoston kanssa siitä, että tehdään uusi tarkistus, joka antaa jäsenvaltiolle enemmän joustovaraa. Ne voivat ottaa käyttöön yleispalveluvelvoitteet, jotka nyt heijastelevat laajakanta lähestymistapaa eikä niinkään teknistä lähestymistapaa vuodelta 2001, joka pitkälti oli tällainen kapeakkaistainen vaihtoehto. Tämä on tarkistus eikä niinkään artiklan muutos mutta meistä siinä säilytetään tarvittava joustovara. Edelleen meille on erittäin tärkeää painostaa tavallaan komissiota, jotta varmistetaan tämänhetkinen yleispalveluvelvoitetarkistus viedään loppuun ajoissa ja siksi täällä löytyy kommentti viimeisen lause, lauseesta 10. tammikuuta 2010 ehkä Komissio antaa oman erityisen lausuntonsa tästä, mutta meistä oli hyvä, että äänestäisin tästä huomenna, jotta näkyy, että palvelukunta on päättänyt korostaa tätä päivämääräisen merkitystä. Sitten on jotakin eri säädöksiä, jotka liittyvät kompromissiin kaksi päättelaitteista. Tämä on pitkälti tekninen muutos, joka liittyy siihen seikkaan, että olemme muuttaneet yksityiskohtaisen kuvauksen kuluttajan laitteista, mitä tulee vammaiskäyttöön. Se on artiklasta johdotusan kappaleeseen, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että tämä on järkevä tapa hoitaa tämä pieni yksityiskohta. Ja palaan, siihen kohta, palaan kohta johonkin tärkeisiin kysymyksiin, jotka liittyvät vammaisten oi, käyttäjien oikeuksiin jotka ovat mielestäni tärkeitä valiokunnan kannalta. Jos nyt sitten siirryn kompromissiin kolme. Olemme sopineet siitä, että asetuksesta tehdään tavallaan tulevaisuuden kannalta varmempi, että yleinen puhelinyhteys käsitellään, määritellään laajemmin kuin julkisena maksupuhelimina. Meistä mahdollisuus julkisiin kommunikaatiopaikkoihin ei tarkoita perinteisiä puhelinkoppeja enää jatkossa tai maksullisia puhelinkoppeja. Ehkä kyse on vapaista palveluista, vapaista internetpalveluista. Ja näin ollen meistä on järkevää laajentaa tämän säädöksen sovellusalaa ottamalla mukaan, ei vain mm, maksut puhelimet, niin kuin jäsenvaltiot ovat vaatineet, varmistaa, että voidaan, ja sääntelyt voivat varmistaa, että näin myös tapahtuu, mutta haluamme tähän mukaan myös tällaiset julkiset puhelin, yleiset puhelinkeskus, tähän tulee oma linkkinsä. Tämä on siis tärkeä yksityiskohta. Aivan erityisesti haluan kiittää neuvostoa siitä, että on hyväksytty meidän kantamme mitä tulee jäsen, vammaisten käyttäjien yhte, liittymin. Kompromissitarkoituksessa neljä on eri kohtia. Siellä olen, puhutaan termistä equivalence, jonka neuvosto on korvanut sanalla vertailtava. Vastaava sana, termi löytyy tästä direktiivistä ja me emme ole ollenkaan vakuuttuneita siitä, että pitäisi muuttaa tämä vastaava sana mihinkään muuhun. Meistä se on tarpeeksi vahva sana. Ja nyt olemmekin toimineet niin, että sovimme johtosan kappaleesta, joka löytyy tästä alusta. Siinä yksinkertaisesti annetaan selkeä määritelmä siitä, mitä tarkoitamme vastaavuudella, mitä tulee vammaisten palveluiden saantiin löydätte sen täältä. Ja se löytyy tarkistuksesta neljä. Se on systemaattisesti korvattu sanan kanssa. Me taistelimme todellakin tämän puolesta. Olen tyytyväinen, että saatiin tyydyttävä lopputulos neuvoston kanssa. Sitten kompromissitarkistus 5 on aika pitkä. Siinä on mukana koko joukko yksityiskohtaisia tietoja, mitä tulee vaatteissa, jotka liittyvät avoimuuteen, kuluttajansuojaan sopimuksissa ja jatkuva käyttö. Siis palveluksen tarjoajat joutuvat tiedottamaan kuluttajia säännöllisesti palveluiden saannista ja ehdosta, jotka liittyvät palveluiden saantiin. Ja olemme selventäneet tätäkin muotoilua. Mitä tulee sitten esisopimuksellisiin tietoihin? Kuluttajat tehdään varsin selväksi, onko heillä mahdollisuus käyttää hätepalveluita. He saavat tietoa ehdoista, jotka rajoittavat palveluiden käyttöä tai sovelluston käyttöä, jos näitä ehtoja sallitaan yhteisö- tai kansallislainsäädännön puitteissa. Tämä on tärkeä elementti mielestäni, koska Meistä tuntui siltä, että tarvitaan täystä avoimuutta sen suhteen, täyttääkö operaattori tällaiset ehdot. Ja minä korostan tässä avoimuutta. Se ei tarkoita vain sitä, että toimitaan laillisesti saman mahdollista vain silloin, kun täytetään kilpailulainsäädäntö tai kansallinen lainsäädäntö sen sallii. Mutta on monia olosuhteita, jolloin kuluttaja voi valita rajoitetun palvelun äänipalvelun ilman internettiä esimerkiksi puhelinyhteyksissään ja jos nämä ehdot rajoittavat saatavuutta, niin nämä pitää selkeästi kuvata nämä rajoitukset. Ja edelleen, mitä tulee menettelytapoihin, joita palvelunantaja saattaa antaa, joilla mitataan esimerkiksi liikenteen, jolla voitaisiin välttää ruuhkaa ja miten se vaikuttaa palvelujen laatuun. Tämä on myös tärkeä seikka. Ja monet palvelujen tarjoajat antavatkin kuluttajille tietoa siitä, miten mittaavat tietoliikennettä ja varmistavat palvelun laadun ja jatkuvuuden, erityisesti mitä tulee korkean kapasiteetin yhteyksiin, yhteyksiin, esimerkiksi mitä tulee korkeapiirto TV-lähetyksiin. Esimerkiksi sähköposti taas on helpompi asia, mutta ei tällaistakaan pidä mitenkään rajoittaa, eikä kuluttajan pitäisi huomata mitään laadullisia muutoksia Molemmat vaikuttavat niin sanottuun verkkoneutraalisuuteen. Kollegat ovat sanoneet moniakin e-maileja näistä asioista. Meistä tämä kompromissi on kuitenkin aivan selvä. Nimittäin mikä tahansa kiista saata, palvelun saadon rajoittamista tai menettelytavoista, mitataan tai muokataan tietoliikennettä, niin t- tässä pitäisi aina ottaa huomioon syrjimättömyys ja kilpailulainsäädäntö ja nämä rajoitukset pitää ehdottomasti perustella, mutta ennen kaikkea tarvitaan avoimuutta kuluttajan kannalta ja meistä se on oikea tapa edetä. Ja luonnollisesti toisin kuin USA täytyy sanoa, missä laaja kilpailukykyinen lähestymi- ympäristö vaatii paljon saatavuutta. Ja meistä tämä Euroopan malli on hyvä toisin kuin USA, ja olemme sitä mieltä, että jotkut väitteet, jotka ovat peräisin USAsta, liittyvät erilaisen kilpailuympäristöön, joka USA on vallalle. Me uskomme, että me tässä turvaamme kuluttajien etuja ehdottomasti ja myös internetyhteyttä. Sitten muut ehdot, jotka löytyivät alkuperäisestä ehdotuksesta, niin en käy niitä läpi yksityiskohtaisesti kuitenkaan. Olemme tehneet muitakin yksityiskohtaisia muutoksia Olemme löytäneet nyt sellaisen muotoilun kysymykset, jotka liittyvät informaatioon. Tämä liittyy 21 artiklaan ja joihinkin muihin kysymyksiin, jossa on muutettu sopimuksia, sen yksityiskohtia. Sitten olemme saaneet sellainen formula, joka liittyy mm, mainontaan kohdassa E. Siinä puhutaan minimi käytöstä. On monia tapauksia, joissa voidaan esittää tällainen alustava tarjous ajankäytöstä, joka sitten raukeaa jonkun ajan kuluttua, ja mistä nämä asiat pitää tehdä avoimeksi. Sitten 21 artikla, joka koskee avoimuutta tiedon julkistamisessa sopimuksen aikana. Yhdessä neuvoston kanssa olemme huomattavasti parantaneet ja selventäneet sanamuotoja koskien tariffit, hinnoittelutietojen saantia ja riippumatonta arviointia – kustannuksista ja käyttömalleista, hintatietoja ja muistutuksia. Ja tässä olemme käyttäneet tätä mallia, että jos operaattori tekee jotakin muutoksia ehtoihin, jotka rajoittavat palveluiden saantia, tai ottaa käyttöön menettelytapoja, muuttaa menettelytapojaan, miten se mittaa, muokkaa liikennettä, niin silloin on velvollisuus tiedottaa kuluttajalle asiasta. Te muistan, että komissio otti mukaan säädöksen, jota me huomattavalla tavallakin muutimme. Se koski tiedotusyrityksiä, miten ne antavat yleisöllistä tietoa käyttäjille. Neuvosto hyväksyi pitkälti sanamuotomme, nyt meillä on tästä kompromissiteksti, mutta olemme asettaneet ehdoksi, että tämä tieto annetaan sellaisten keinojen kautta, joita yleensä yritykset käyttävät, kun tiedottavat asioista asiakkaille ilmaisesti. Siis hallitukset eivät voi ehdottaa muita viestintäkeinoja kuin niitä, joita käytetään, otetaan yhteyttä tilaajiin, asiakkaisiin. Sitten tähän on, tässä on myös 24 ähm, kohtaa, joka kattaa kaikki nämä kysymykset. Sitten siirryn kompromissitarkistukseen 26. Se on uusi johtosan kappale. Siitä vielä täytyy hiukan neuvotella. Ja olennaisesti uusi johtosan meistä kattaa koko kantamme palveluiden saannista, palveluiden laadusta, ja tärkeistä vaatimuksista koskien sitä, että metodit ovat hyväksyttäviä vain, jos ne eivät ole kilpailun vastaisia, eivätkä äh, suosi omia palveluita. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja tämä liittyy vaatimukseen 20 artiklassa, jota emme ole muuttaneet, mutta laadun pal- palvelun laatu, siis sen lisäksi, että eh, ei toimita kilpailulaisena niin saattaisi olla mahdollista, että palvelu, operaattorit käyttävät syrjivää toimintatapaa, he, he hiljen, hidastavat kilpailijaa suhteessa omaansa, joka nauttii korkeasta laadusta. Ja tämä mahdollinen syrjintäasia on otettu huomioon näissä ehdotuksissa. Mitä tulee sitten kompromissiin seitsemän, on tehnyt huomattavia muutoksia mielestämme, jotta muutettaisiin kilpailuympäristöä ja avoimuutta puhelinluettelupalveluissa. Sitten kompromissitarkastus kahdeksan. Tämä on meidän ehdotuksemme nyt, joka koskee numeroiden siirrettävyyttä ja olemme myös erittäin tyytyväisiä siihen, että neuvosto on tässä asiassa hyväksynyt meidän ehdotuksemme millä rajoitetaan sopimusten pituutta. Se ei voi ylittää 24 kuukautta ja käyttäjällä on myös mahdollisuus 12, minimissään 12 kuukauden sopimuksiin. Näitä ei löytynyt neuvoston alkuperäisestä tekstistä, mutta niin kuin sanoin, me joudumme hiukan vielä neuvottelemaan tästä numeroiden siirrettävyydestä. Tähän liittyy myös oma johtonsa kappaleensa. Sitten kompromissitarkistus 9. Tässä on uusi sanamuoto parhaista sää ohjeista otetaan huomioon sellaiset asiat kuten tietosuoja ja tietojen saatavuus, kompromissitarkistus 10 ja nyt siirryn sitten tie- yksityisen suojakysymyksiin. Meillä on uusi ehdotus sovellusalasta ja kaksi ehdotusta turvallisuuskäsittelystä, jonka neuvosto on hyväksynyt. Sitten on vielä kesken, joten kysymyksemme tulee liikennetietoihin ja joitakin operatiivisia kysymyksiä liittyvät täytäntöönpanoon soveltamiseen. Näissä tarvitaan sopimusneuvoston kanssa ja voin lisätä vielä sen, että alkuperäinen ensimmäisen käsittelyn ehdotus tietosuojarikkomuksista on pitkälti mennyt läpi neuvostossa. Tässä on vain yksi poikkeus, josta vielä neuvottelemme ja pyytäisinkin huomenna teiltä tukea, jotta voisimme vahvistaa tässä omaa kantaamme. Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että olemme edistyneet varsin huomattavasti yhdessä. Tästä on tullut erittäin tärkeä merkittävä direktiivi kuluttajan ja sisämarkkinoiden kannalta. Me haluamme varmistaa, että on vastakkaisia säädöksiä teksti, joka koskee parempaa lainsäädäntöä jos katsotaan näitä kysymyksiä. Me tapaamme trialogissa torstai-iltapäivänä kello neljä. Ikävä kuin tämä tarkoittaa sitä, että en voi olla valiokuntakokouksessa, mutta tällä asialla minun täytyy antaa prioriteetti. Haluan vielä kiittää varjoesittelijöitä. He ovat olleet vahvasti mukana ja toivon, että tässä kokouksessa voimme edistyä vielä huomattavasti neuvoston kanssa. Merkkejä on jo tullut joistakin yksityiskohdista ja aikomuksenne niin on viedä asian loppuun joko tällä viikolla tai ainakin varsin nopeasti pääsiäistauon jälkeen. Kaikki muut tarkistukset voin koota yhdeksi kompromissipaketiksi toukokuun istuntoon ja se on mielestäni todellinen edistysaskel ja on hyvä mainita tämän valiokunnan työlle ja kiittäisin myös neuvostoa ja komissiota yhteistyöstä. Hekin ovat olleet valmiita uusiin parannuksiin olemassa olevien ehdotusten kohdalla. Tähän on aika paljon aikaa, mutta mielestäni on tärkeää selittää kollegoille, missä vaiheessa mennään. Kiitoksia, kuin tämä oli hyvin kattava ja perusteellinen yleiskuva siitä, missä olemme. Ketään varjoesittelijöitä ei ole paikalla. Haluaako joku kollega kommentoida? Ei näköjään. Varjoesittelijät eivät ole täällä. Haluatteko komissiota tai neuvostolta kommentteja? Rodford, haluatteko? Puheenjohtajamaa ei ole täällä, mutta komissio. No aivan lyhyesti, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Harborille tästä, tästä tilanteen selvityksestä. Me tutustumme huolellisesti tarkistuksiin, kompromissitarkistuksiin tietenkin. Herra Harbour on aivan oikeassa sanoessa, että valtavasti on menty eteenpäin viime viikkoina. Ja hän minusta mielestä aivan oikein totesi ne kinkkiset asiat, jotka täytyy selvittää trilogissa. Me yritämme lukea, tukea yksityiskohtia mahdollisuuksien mukaan, jotta saamme tämän eteenpäin, on, jotta saataisiin tämä materiaali nyt, että saataisiin tästä materiaalista sopu tässä käsittelyssä. nyt tiedän, että Harpo, että te olette puhuneet varjesittelijöille ja, ja me äänestämmekin tästä siis huomenna, eikö niin? Ja ja sitten tulee myös useita kompromissitarkistuksia äänestettäväksi. Haluatteko te vielä tehdä johtopäät loppukommentin? Haluaisin vain sanoa, että äänestyslista huomiselle on nyt käytettävissä, joka ilmaisee, miten nämä kompromissit toimivat. Kompromissit ovat kattavat oikeastaan kaikki täydennystarkistukset, joita haluttiin toisessa käsittelyssä esi mukaan. Noin periaatteessa minä en hyväksy enää lisää tarkistuksia, koska se, mitä me olemme tehneet varjojen kanssa, on, on, on saatu näihin kompromissitarkistuksiin. Ja me äänestämme useistakin muista, muista tarkistuksista, jotka sitten vahvistavat ensimmäisen käsittelyn kantamme, mutta olisi vain painottaa sitä, että, että huomattava osa niistä on hyväksytty neuvostossa. Ja niinpä olen luottavainen sen suhtaan, että, että saamme tämän ehdotuksen eteenpäin ja olen on mm, tyytyväinen siihen, että neuvosto on ollut niin valmis keskustelemaan ja kiitän myös komissiota apua tässä vaikeassa asiassa kompromissejakin laadittaessa. Totta kai me hyväksymme sen, että me emme ota uusia tarkistuksia, me emme lähde kompromentoimaan enää tätä nykytilannetta. Toivottavasti huono äänestys on aika suoraviivainen. Toivon, että kollegat ovat huomenna äänestämässä, koska elleivät ole, niin sitten hoidetaan se muuta pois. Sitten seuraava kohta on olen mielissäni siitä, että Rova Daly on täällä äh, komissiosta esittelemässä äh, sisämarkkinoiden ja Solvit-mietintöä. Muistutan vain kollegoita siitä, että Rova Sedeshot esitti, esitti alkuperäisen mietinnön tästä tulostaulusta ja toivon, että herra Daly pystyy päivittämään tältä osin tilannetta, ja jotka sitten Söderson pystyy ottamaan huomioon tulevassa, tulevissa hankkeissaan. Ja totta kai Daily tietää, että me olemme tuemme tätä solvittia ehdotusta ja me, ja me annamme teille tarvittavan avun, jotta tämä saadaan toimivan. Siinä on, tämä on vielä kesken. Ja tämä edelleenkin tuottaa ongelmia täytäntöpanovaiheessa. Me olemme kiitollisia siitä, että olemme saaneet kansalaisjärjestöiltäkin tukea tälle ja tekin tuette tätä yhtä portaalia, tämän yhteen portaalin periaatetta, jotta saataisiin tästä myös käyttäjäystävällisempi kansalaisiakin ja myös elinkeinoelämää silmä pitäen. Olen iloisia siitä, että olette esittelemässä tätä. Pyydän poistuvia kollegoja poistumaan hiljaisesti ja jatkamaan keskusteluja ulkopuolella. Um. Niin kuin näette, Arvoisa Daly, useat äh, jäsenemme ovat lähtemässä kampanjoimaan ja olen lähdössä valiokunta, valiokuntapuheenjohtajan äh, kokoukseen, mutta varapuheenjohtaja tulee johtamaan kokousta sitten loppuun asti. Kuuntelemme teidän esityksen ensiksi ja sen jälkeen kiitämme siitä, että tulitte tänne. Thank you, very much, Mr. Chairman. Um, it... Puheenjohtaja, kiitoksia. On kunnia olla täällä mukana. En ole koskaan tässä rakennuksessa ollutkaan. Todellakin upea rakennus. Hienoa olla täällä ensimmäistä kertaa. Joten kaikki ymmärrämme, kuinka tärkeä asia sisämarkkina-alue on. Se, on, se luo työpaikkoja, antaa yritysmahdollisuuksia ja lisää kuluttajan ostovoimaa. Tämä on aivan selvää, mutta sekin on selvää, että tämä on tärkeää tämä hetkistä taloudellista kriisiä. Meidän täytyy huoltaa sisämarkkina-aluetta. Siis me toivomme, että tämän saamme aikaan tällä tulostaululla ja solvitilla ja asiakaspalvelulla, että huollamme ja vaalimme sisämarkkinoita. Mitä tulee viimeisimpään sisämarkkinatulostaulun, joka julkistettiin helmikuussa tänä vuonna, keskimääräinen EU-säädösten kansallislainsäädännön siirtäminen ja se vaje on yksi prosentti, joka on Euroopan neuvoston asettamien tavoitteiden mukaista. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa jäsenvaltioista on ylläpitänyt tai parantanut ponnisteluitaan varmistaakseen, että ajoissa siirretään EU-lainsäädäntö sisämarkkinakysymyksistä kansallisen lainsäädäntöön. Kuitenkaan kaikki, kaikissa voi onnistunut ja on olemassa tällainen musta listakin ja se löytyy sivulta 14 ja 15 sisämarkkinatulostauluraportista. raportista. Ja mitä tulee täytäntöpanen, tämä on vasta ensimmäinen vaihe. Kyse ei ole vain siitä, että ajoissa siirretään kansallisen kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä kyseessä on myös korrekti sisämarkkinalainsäädännön soveltaminen. Ja tässä on huolestuttava ongelma jäljellä, koska on kun ajatellaan rikkomustapauksia, näitä on edelleenkin itsepintaisen paljon, joten tilaa on suuremmalle taloudelliselle integraatiolle, mutta vain jossa yhtäläiset mahdollisuudet vallitsevat. Ja sivulla 16 voitte nähdä nämä var- varjot, jotka huolestuttavat meitä, mitä tulee lainsäädännön täytäntöönpanoon, koska sieltä näette tämän mustan listan avoimista rikkomustapauksista, jotka liittyvät lain oikeaan soveltamiseen. Siis kaksi, kahtakin mustaa listaa ehkä voitte tarkastella. Toinen asia, jonka saimme aikaan tässä tulostaulussa, pyrimme tavallaan ottamaan huomioon joitakin suosituksia Rova Sederschöltin mietinnöstä ja halusin mennä hiukan pidemmälle. Joten tässä erityiskysymyksessä me tarkastelimme kauppavirtoja EUn sisällä ja EUn ja kolmannen maailman välillä, mitä tuli palveluihin, pääomaan ja tavaraliikenteeseen. Joten mitä tuli tavaraliikenteeseen, 16,9 prosenttia markkinoiden osuus, mitä tulee sitten Palvelukauppaansa oli vain 5 prosenttia ja mitä tulee pääomaliikkumiseen EU-ssa kyse oli noin 4 prosentista, joten näette näistä luvuista, tai me näemme näistä luvuista, että vielä on pitkä tie, jonka voimme kulkea, kun pyrimme integroitumaan sisämarkkinoilla, mitä tulee niin tavaroihin, mutta myös palveluihin ja pääomaan. Joten me ainakin toivomme, että sisämarkkinatulostaulu on ollut tehokas väline ja vaikuttanut yhteisölainsäädännön ripeään siirtämiseen kansalliseen lainsäädäntöön. Ja sillä tulee jatkossakin toivottavasti olemaan tärkeä roolinsa. Ja tässä asiassa halusimme sitä, että joka kerta kun tulostaulu julkistetaan, käsittelemme jotakin tiettyä aspektia kehitys, sisämarkkinoiden kehittämisessä. Toivomme, että seuraavalla kierroksella kyseessä on julkiset hankinnat ja ehkä siihen liittyvä ja miten lainsäädäntöä sovelletaan julkisten hankintojen kohdalla. Mielestäni se tulee varsin hyvän ajanjaksoon, kun ajatellen taloudellisia elvytyspaketteja, joita jäsenvaltiot ovat laatineet. Ja toivommekin, että seuraavassa tulostaulussa julkiset hankinnat saavat erityiskohtelun. Tämä oli yksi asioista, jonka julkistan. Se toinen asia liittyy Solvitin vuosikertomukseen ja sitten sen Signpost Service-raporttiin. Haluaisin näitä lyhyesti kommentoida ensinnäkin Solvitista. 2008 oli erittäin onnistunut vuosi Solvitin kannalta ja tapausten virta kasvoi 22 prosentilla, joka on siis valtava nousu. Ja nyt ollaan tultu sitten tuhannen tapauksen määrään vuodessa, varsinainen maamerkki, joten tuhat tapausta on käsitelty yhdessä vuodessa. Suurin osa tapauksista tulee kansalaisilta. Yritysten osuus on pienentynyt 14 prosentilla 2008 vuonna, joten kansalaisten osuus on kasvanut, yritysten määrä laskenut. Emmekä tiedä täsmästi miksi. Emmekä ole varma, onko teillä mitään tietoa, oletteko saaneet mitään feedbackia tästä asiasta. Meidän pitäisi löytää syy, mitä oikein löytyy tämän taustalta, jos haluamme hyvän strategian aikaansaada, jota voimme muuttaa trendin. Meillä on tämä European Business Test Panel, jossa säännöllisesti teemme kyselyitä yrityksille ja yritämme ottaa selvää, voimmeko saada niiltä jotakin ajatuksia siitä, miksi solvit ei ole yritykselle houkuttelevampi väline. Mitä tulee sitten näihin tuhanteen tapaukseen, ratkaisuprosentti on erittäin korkea, 23 prosenttia, erittäin hyvä tulos, mutta siltikin vielä on ongelmia henkilöstön puutteellisuuden kohdalla, tai henkilöstä puuttuu. Henkilöstö, niin kuin tiedätte, palkataan jäsenvaltioiden toimesta ja he tekevät työtä julkisen hallinnon kanssa kansallisella tasolla. Jokainen Solvit-keskus tarvitsee noin 1,3 työntekijää. Joissakin on yksi, jossakin kaksi, joten keskiarvona on tämä yksi kolmosa, mutta suuret solvit keskukset, puhun Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Puolasta ja muista. Siellä on vieläkin liian vähän henkilökuntaa. Siellä ikkiset hu- ihmiset hukkuvat tapauksiin ja he ovat aivan stressin partaalla liikaa töitä. Ja me haluamme tällä jotakin tehdä jatkossa, mutta kannattaa ottaa esille, että Solvit käsitteli enemmän tapauksia kuin tuli rikkomuskäsittelytä. Siis jossain tehdään oikein asioita. On pystytty prosessoimaan nopeasti ongelmia. Tämä tuntuu oikealta tieltä jatkaa ja tuntuu hyvältä vaihtoehdolta myös, kun halutaan tarttua ongelmia, jotka liittyvät e, väärään lain soveltamiseen. Näin voidaan vähentää rikkomustapausten määrää ja virtaa. Nyt olemme todenneet sitten jäsenvaltioille ja toivomme, että tämä saman viestin jäsenvaltioille – jäsentenne kautta. Nimittäin pitäisi auttaa saa, Suomi saamaan lisää voimavaroja ja pystyisi lisätä tietoisuutta yritysmaailmassa mahdollisuuksista ja käytännöistä keinoista toimia Solvitin kautta. Sitten, sitten tämän kansalaisten öö, kylttipalvelu Citizen Signpost Service. Siinä toimii ulkoinen hankkija ja on tämä verkosto, joka toimii yhteydessä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Ja nämä aset, tahot ovat erikoistuneet Eurooppa-oikeuteen. Toimitaan pitkälti verkossa. Se palvelu on vastannut noin 11 000 kyselyyn. 2008 on valtava määrä. Ja yli 9 prosenttia tapauksista saivat myös vastauksen kolmessa päivässä. Ja olen ollut yhteydessä näihin kahteen palveluun niiden työntekijöihin. Sitä kautta saamme kuvaa vaikeuksista, joita kansalaisilla ja yrityksillä on sisämarkkina-asioissa. Kolme aluetta 2008, jotka olivat varsinaisia ongelmavyyhtejä, olivat sosiaaliturva, ammatilliset pätevyydet ja henkilöiden vapaa liikkuvuus. Nämä kolme kysymystä olivat ongelmallisia viime vuonna. Ja mielestäni tämä on erittäin tärkeää, merkittävää, koska tämä osoittaa, että tässä palut vastaavat suoriin ongelmiin, suoriin tarpeisiin, joita kansalaisilla ja yrityksillä Euroopassa on. Ja me toivomme, että ensi vuonna pystymme vieläkin parempaan tulee vielä enemmän kysymyksiä, ongelmia, joihin voidaan ratkaista sitten signpost servicen kautta tai solvit voi ratkaista vielä enemmän tapauksia ja että jää vähemmän sellaisia tapauksia, joissa joudumme viemään jäsenvaltiot tuomioistuimeen rikkomuksen takia. Kiitoksia puheenjohtaja ja mielelläni vastaan teidän kysymyksiinne. So, eine Pipe. Olkaa hyvä. Ďakujem, pán predseda. Asi tu s kolegyňou si zaslúžime nejakú... Kiitos, puheenjohtaja. My sme... Kiitoksia, puheenjohtaja. Oikeastaan meitä pitäisi onnitella, koska me olemme tässä ne harvat valiokunnan jäsenet, jotka ovat kuuntelemassa tätä mielenkiintoisia selvitystä. Ensimmäinen asia, mikä tämä tulee esille. Haluan kysyä onko tutkittu sitä, mitkä ovat riittämättömän lainsäädännön siirtämisen tai huonon siirtämisen vaikutukset. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän selvityksen puitteissa kai käsitellään tätä asiaa. On kysymys siitä, että jäsenvaltiot saataisiin siihen, että ne siirtäisivät paremmin EU-lainsäädännön kansalliseen lainsäädäntöön. Ja sitten toinen, tämä Solvit-raportti tai Solvit-selonteko. Onko tätä, näitä tuhatta tapausta työstetty Nimittäin kun puhun slovakialaisten ihmisten kanssa, olen huomannut, että harvat ihmiset tietävät tällaista solvitista. Onko siitä olemassa tilastotietoa, missä jäsenmaassa ovat useimmat, uh, useimmat kansalaiset ovat kääntyneet solvitin puoleen? Lisäkysymyksiä? Merci, Kiitos puheenjohtaja kiitokset komission edustajalle näistä kaikista tiedoista. Tämä oli äärimmäisen tärkeää meidän saada tilanne katsausasiassa. Näyttäisi siltä, että nyt pitää kysyä sitä, mikä on tämän tulostaulun vaikutus siihen, miten, miten me voisimme toimia kansallisvaltioihin päin, jotta ne paremmin transponoisivat lainsäädännön sekä paremmin, paremmin tekisivät sen, että myös nopeammin, jotta kansalaisemme pystyisivät käyttämään oikeuksiaan paljon nopeammin ja tehokkaammin. Toiseksi sitten meidän täytyy solvit varoja kasvattaa, se on päivän selvää, mutta eikö tässä nyt vähän puhuta itseämme vastaan, koska jos solvit itse asiassa toimii paremmin, niin sitä vähemmän siihen tarvitaan sitoumuksia, eikä tämä itse asiassa ole vähän, vähän epäjohdonmukaista. Sanoisin kuitenkin, että no vaikka tämä kysymys tietysti jää avoimeksi, niin kysyisin, eikö solvittia voitaisi tosiaan käyttää Euroopan unionin loistokkaana välineenä neutraalin alueen luomiseksi, kun pyydetään toisaalta kansallisvaltioilta varoja, mutta kuitenkin sen täytyisi sitten sallia kansallisvaltioiden transponoivan lainsäädäntöä paljon paremmin. Eli tässä on ehkä hivenen tällaista epäjohdonmukaisuutta. Kiitos. So think, uh, uh... No, luulen, että muita puheenvuoropyyntöjä ei enää ole ja pyytäisin vielä teitä vielä vastaamaan näihin kysymyksiin. Very interesting questions. On the... Hyvin kiinnostavia kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys on koski sitä, olemmeko me selvittäneet, ei, tämä nyt olemme teemme, olemmeko selvittäneet sitä, tai tehneet vaikutusarviointia siitä, miten missä määrin lainsäädännön siirtäminen tai siirtämättömyys vaikuttaa. Kysymys ei. Tällaista selvitystä ei ole tehty, mutta me olemme pohtineet sitä, koska on olemassa tällainen yhteys, että jos tehdään lainsäädäntöehdotus ja sitten tehdään vaikutusarviointi ja nähdään, että tämä on se vaikutus, ja sitten mennään siihen vaiheeseen, kun jäsenvaltiot eivät siirrä sitä tai siirtävät sen epätäydellisten kansallisen lainsäädäntöön. Sitten löytyy lukuja ja dataa, joilla voidaan odottaa, mikä on se ero. Täytyy kuitenkin sanoa, että, että tämä lapsi lähtee komissiosta sopusoinnossa ja vaikutusarvioiden kanssa, mutta se ehdotus, josta joista, joista sitten neuvotellaan instituutioiden välillä. Se vaattaa poiketa sitä kovastikin. Ja vaikutusarviointi, joka lähti äh, komissiosta, on, se on tarkoitus väivittää neuvostossa ja parlamentissa silloin, kun se menee eteenpäin neuvotteluissa. Enkä tiedä, enkä usko, enkä tiedä tapahtuuko näin. Ja tämä on älyllinen haaste meille, että yritetään löytää, mitkä ovat tämän lainsäädännön siirtämättömyyden vaikutukset, mutta meidän täytyy puuttua siihen, meidän täytyy saada tämä tieto oikein, koska se on minusta se looginen osa tätä arviointiketjua. Kiitos tästä kysymyksestä. Sitten tilastoja, joita käytetään Solvit-raportissa. Te näette, että, että jotkut käyttävät sitä paljon enemmän kuin jotkut muut. Ja tämä on puhtaasti kiinni julkisuudesta, hyvästä julkisuudesta ja tietoisuuden nostettamisesta. Meillä on ollut tietty... me olemme saaneet parlamentillakin tukea näille toimille. Ja me olemme kysyneet eräiltä jäsenvaltioilta, haluatteko apua tämän julkisuuskampanjan suhteen? Eräät ovat sanoneet kyllä. Ja tuplanneet työmäärän. Toiset ovat sanoneet, että älkää tehkö sitä, koska meidän työkorvamme on riittävän suuri. Meidän täytyy toimia todellisuuden kanssa ja toimia ruohonjuuritasolla ja, ja katsoa siltä pohjalta, mitä voidaan tehdä. No ihan tällaisessa maailmassa Solvit olisi sellainen menestystarina, että se siirtyisi elinkeinoelämäänkin. Ihan tällaisessa maailmassa me saimme sellaiseen vaiheeseen, jossa ongelmia ei ole, jotka johtuvat epä, epä täsmällisestä EU-lainsäädännön siirtämistä kansalliselle tasolle. Tähän me haluaisimme päästä, mutta, mutta ol, ol, olin tässä muualla äh, eräs toisessa kokouksessa parlamentissa, jossa kuuntelin äh, kansalaisten, äh, kansalaisia ympäri Eurooppaa. He sanoivat sanottiin samaa se, että, että ihanteellisessa maailmassa, jos annetaan apua toiselle kansalaisille, selvitetään, minkä takia hallitus toimii näin ja noin me tällaisessa ihmeellisessä meitä ei tarvittaisi. Tämä olisi minun äh, viimeinen oikeus äh, äh, toteamuksemme, että Solvit tekee erinomaista työtä, muuten olisimme pois kuvioista. Me olemme kuitenkin kaukana ihan tällaista maailmasta, ja kun tarkastelen lainsäädäntöä, joka tulee, joita virtaa nyt sisämarkkinoille, ja on tarkoitus siirtää, siitä kansallisen lainsäädäntöön vuoteen 2010 mennessä, niin luultavasti meillä tulee olemaan tällainen tulva, oikeastaan ongelmia tsunami, joka ajautuu Solvit-keskuksiin. Kysymyksenne, haluammeko me Solvitin olevan eurooppalainen kokonaisuus vai jäsenvaltioiden tasolla toimiva kokonaisuus? Minun vastaukseni on ei suinkaan, koska tuossa todellisessa taistelussa solvitin ilo on se, että, että vesivaltiot pyrkivät hallitsemaan tai hoitamaan oman puutteellisen toimintansa lainsäädännön siirtämisessä. Ja se, että on kaksi jäsenvaltiota ja ihmiset kahden jäsenvaltion hallinnosta puhuvat keskenään, tämä saa sen toimimaan. Komissio on liikaa tällaisen pahan suden maineessa tässä, tässä asiassa. Ja jos lähtee, lähtee piiskaamaan jäsenvaltiota, ensinnäkin rikkomusmenettely kestää vähintään kaksi vuotta, ja jos me joudumme viemään ihmisiä tai jäsenvaltioita tuomioistuimeen, sitten tuomioistuin saattaa, saattaa kestää viisi vuotta, kun saadaan tuomioistuimen päätös me voimme ratkaista ongelman vi- viidessä, kun siellä taas ratkaistaan ongelma kymmenessä viikossa. Näin ollen ei hyödytä siitä, että solvit olisi osa komission kokonaisuutta. Suuri etu solvitissa on se, että ne ovat ihmisiä jäsenvaltioissa, jotka ovat yhteistyössä. Ja he ovat täällä tänään, tällä viikolla sekä Solvit että kansalaisten ilmoituskampanja ovat täällä tekemässä yhteistyötä ja heidät on kaiketi, kaiketi on yhteinen aamiainenkin suunnitteille. Kiinnostavaa tässä on se, että, että ne ovat muodostuneet verkostoksi ratkaistakseen ongelmia. Se on upea juttu, että Euroopan tasolla syntyy tällainen kansallisten keskusten verkosto, joka pyrkii ratkaisemaan ongelmia. Kiitoksia. Mr. Herra Haabo, olkaa hyvä. Well, thank you. I want to apologize for Emma that I had to go and resolve a few... Niin, minulla on, joudun kohta lähtemään. Joudun valmist... Tai olen pahoin joudun poistumaan valmistelemaan huomista äänestystä. Enkä voinut kuulla tätä johdantoa, mutta halusin kysyä erityisesti tiedotuskeskuksista, informaatiokeskuksista ja sisämarkkinainformaatiojärjestelmästä, mitä se tähän liittyy, koska mielestäni on aivan totta, että on ratkaisevaa, että tietoa on saatavilla kansalaisille ja yrityksille, mutta myös pitää edetä palveludirektiivin kanssa. Nyt meillä on tämä ähm, tulostauluprosessi, joka auttaa direktiivin soveltamisessa ja sen soveltamisen johdonmukaisuudessa. Mutta mm, aikaisemmin keskustelin tänään herra Forhoikenin kanssa mielenkiintoista seikasta, nimittäin palvelupa- äh, tavarapaketti, joka laitettiin myös tämän valiokunnan yhteydessä. Se liittyy tähän asiaan myös. Ja koska on monia yrityksiä, jotka joutuvat jotka kattavat sekä valmistustuotannon että palvelut, he ehkä haluavat lähettää he ammattimaista henkilökuntaa muihin maihin, joten sitten pitää todistaa ammattipätevyys paludirektiivin kautta, joten ehkä seuraavalla komission kaudella näemme paljon integroidumman lähestymistapan, jossa te voitte vaikuttaa markkina asioiden mukaan ottamiseen kaikissa asioissa, koska Tämä tuntuu mielestäni loogiselta seuraavalta vaiheelta. Näin sisämarkkinapolitiikka tai yhteismarkkinapolitiikka todellakin integroidaan. En ole oikeastaan kyllä ihan varma, miksi puhutaan yhtenäismarkkinalainsäädännöstä eikä yhteismarkkinalainsäädännöstä. You always ask me such hard. Aina esitätte sellaisia niin hankalia kysymyksiä minulta. No kyllä, kyllä. Ensinnäkin luulen, että tämä palveludirektiivin screenaus ja keskeinen arviointi jäsenmaissa on, tulee olemaan kovin kiinnostavaa, koska siinä tulemme näkemään hyvin konkreettisella tavalla, mitä, mitkä informaatiovaatimukset on helppo täyttää ja mitkä eivät. Ja tämän jatkuessa, niin samaan aikaan toisaalla. Direktiiviä pitäisi panna täytäntöön ja, ja palvelujen pitäisi kulkea ympäriinsä. Ja siis samaan aikaan saamme tietynlaisen tsunamin. Tämä on tiettyä liiottelua, mutta saamme kaksi tiedusteluaaltoa. Yksi tiedusteluaalto <clears throat> liittyy sisäiseen julkiseen hallintoon, jossa toisiltaan kysytään ja komissiolta, ja komissio pyytää tietoa, ja tämä pitäisi sitten mennä E, siis elektronista tietä, IMI-tietä, siis ohjelmistotasolla, softan tasolla. Siis tämä kulkee yhdellä tasolla. Sitten toisella tasolla tulee olemaan yksiköitä ja yksilöitä, jotka haluavat työtä yksiköissä ja muualla ja tulevat sitten Solvitin ja tämän kansalaisten ilmoituskampanjan ja kautta tai ympäristön kautta ja Contact Us in Europe kautta ja kaikkien tämän tyyppisten verkostojen kautta siitä tulee, on, ja on syytä toivoa, että, että logiikka tulisi näkyviin ja sanoisi taivaasta, että nyt pitää saada vähän johdonmukaisuutta. Se, mitä me yritämme tehdä tänä vuonna, ja mitä, mitä, mitä tulin, mistä tulin selittää, kertomaan, on se, että pääsisimme saisimme ainakin yhtenäis, yhtenäismarkkinoiden neuvonantajapalvelut toimimaan yhdessä tässä SMAS, SMAS-verkostossa, joka on siis yhtenäismarkkinoiden neuvontapalvelu, joka olisi osa, toimisi integroituneena kulissien takana niin, että että riippumatta siitä, kuka sitten tuleekin komission pakoille, niin häntä kohdotaisiin johdonmukaisella tavalla ja me sitten tekisimme työtä heidän puolestaan. Minulla oli presentaatiossa sellainen äh, tikkataulu, jossa sanottiin, että jos sanotaan, mikä tähän, aina kun tulette, niin sama tapahtuu. Ja jos se onnistuu, ja siihen me pyrimme, ja jos tämä homma saadaan tehtyä vuoteen 2010 mennessä, niin silloin meillä olisi järjestelmä, joka kysyntäpuolella olisi saumaton. Ja tuohon tuolloin meidän täytyisi sitten olla sanomassa, että jos me pystymme tekemään tämän kysyntäpuolella, niin kyllä jäsenvaltiot tarjontapuolella pystyisivät samaan. Tämä on se, johon minä toivon, mutta siitä ei ole syytä aliarvioida tätä ongelman laajuutta. Se on melko, melkomoinen homma. Se on haasteellinen työ. Kiitos. No, onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Olenkin iloinen, että, että voidaan viedä kaksi asiaa mukaan nämä kotiin. Yksi on tällainen kumppanuus, verkotto, verkottuminen jäsenvaltioiden tasolla, joka nyt, joka nyt kasvaa ja voimistuu. Ja toinen on tämä jalotavoite, että hallinnot pystyvät ratkoimaan itse omia tehtäviään ja ongelmiaan. Se on minusta aika jännittävä idea. Kiitän teitä tästä selonteosta ja, ja päätän kokouksen ja tapaamme huomenna kello yhdeksän paikallista aikaa. Kiitos kuulemiin.